No. Hallo, ich bin die Vorsitzende. <laughs> Hyvää huomenta. Astukaapa paikoillemme. Hyvää huomenta kaikille. Minä olen puheenjohtaja ja haluaisin aloittaa nyt tämän kokouksen. Paljon kiitoksia. Tervetuloa kaikille ja jatkakaamme nyt pohdintaamme. Ensimmäisenä meillä on esityslistan hyväksyminen. mitä ehdotuksia esityslistaan ei ole esitetty. Ja huominen koordinaattorien kokous, joka oli suunniteltu järjestettäväksi kello 11. Sen suhteen minulle kerrottiin, että kaikki koordinaattorit eivät ole paikalla. Sain tietää tästä vasta myöhemmin, joten pahoittelen nyt asiaa. Nyt me äänestämme kohdista 4-5 ja IDFstä huomenna. Sitten kohta kaksi esityslistalla kieliregiimi. Olette kaikki nähneet Contnewsissa, mitkä kielet meillä on käytössämme. Olemme aina myöskin yhteydessä webstreamingin kautta. Ja varmistakaa, että teillä on äänestyskorttinne. Tänään kello 10 me järjestämme hiljaisen hetken Brysselin terrori-iskujen muistolle. Tämä koskee siis äh, Malbekia ja Sitten kohta kolme, Euroopan strategisten investointien rahasto. Esittelijänä Hannu Takkula ja annan teille nyt puheen vuoron. Voitte esitellä mietintönne. Eli tervetuloa. Me tulemme nyt kuulemaan tästä tärkeästä mietinnöstä edustaja Takkula. Hyvät kollegat. Osuus käyttää tätä maailman kauneinta kieltä. Unfortunately we have a technical problem with the interpretation. Se siltä, että se toimii, niin suomeksi muutama sana tästä. Unfortunately we have a technical in problem with the interpretation. Just a moment, please. Yeah. Hmm? Do you have? Ja, also, Joo, tuota... Neither German nor English. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Um, just a moment, please. We have a technical problem. Okei. Okay. Mulle näyt, näytetään, eikö ole, on, on tulkkaus vaan on, eikö? Ja, stop. Ich denke, ja, jetzt, ja, danke, wunderbar. Ja, ja, ja, jetzt geht's. Ja, bitte schön, Entschuldigung. Okei, okay, kiitoksia. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin, hyvät, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan unionin strateginen investointirahasto EFSI vastaa suurten strategisten investointien tarpeeseen, joista Euroopassa on ollut pulaa aina vuoden 2008 talouslamasta saakka Tämä niin sanottu Junckerin rahasto on toiminut nyt kaksi vuotta ja on todellakin aika arvioida sen toimintaa. On tärkeää muistaa, että EFSI luotiin ennen muuta vahvistamaan yksityisen rahan virtaamista strategisiin investointiprojekteihin. Meidän on tilintarkastusvaliokunnan arvioissamme keskityttävä juuri tähän, eli kysymykseen siitä, miten EFSI saisi vieläkin tehokkaamman, tai miten EFSistä saataisiin vieläkin tehokkaamman ja, ja läpinäkyvämmän. Haluan nostaa tässä mietintöluonnoksessa esille neljä pääkohtaa. Ensimmäiseksi EFSI-projektien tulee olla mahdollisimman läpinäkyviä ja niihin liittyvän kriteeristön tulee olla julkista. Tämä lisää EFSin houkuttelevuutta ja uskottavuutta markkinoilla tehokkaana rahoitusvälineenä. Toiseksi EFSI-projektit voisivat olla nykyistä innovatiivisempia. Niiden tulee tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle. On kuitenkin tärkeää muistaa, että EFSI-projektiin kuuluu myöskin sisältää riskejä. Se ei ole riskitöntä. Tarkoitus on rahoittaa hankkeita, jotka eivät muuten löytäisi rahoitusta markkinoilta – kuten komissaari jyrki katainen mainitsi muun muassa kiertotaloutta koskien efsin käyttömahdollisuuksissa vain taivas on rajana. kolmanneksi efsi hankkeet eivät ole jakautuneet maantieteellisesti riittävän tasaisesti. on pidettävä huoli erityisesti siitä että ne ovat mahdollisia myös eri puolilla unionia ja myös harvaan asutuilla alueilla. Ja viimeksi, niin kuin muissakin EU-hankkeissa, EFSI-projektin hallintokäytännöissä, niissä tulee olla selkeyttä, niitä pitää selkeyttää. Suomeksi me sanomme, että pitäisi virtaviivaistaa, mikä tarkoittaa, että ylimääräistä turhaa hallintoa pitäisi purkaa ja keskityttäisiin hallinnossakin ja hallintokäytännöissä siihen oleelliseen. Oikeastaan tässä lyhyesti nämä pääkohdat, neljä pääkohtaa, mihin, mitä painotan ja Ajattelen näin, että kun prosessi lähtee, lähtee tästä liikkeelle, odotan mielenkiinnolla teidän kommentteja tähän lausuntoluonnokseen sekä tulevaa yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos puheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Wir hören Relais-Sprache, deswegen dauert so lange. Niin, tämä meni valitettavasti Relayn kautta Saksaan, niin seksi tällainen pieni viive. Mutta nyt seuraavaan puheenvuoroon. I should speak Finnish this time. Ehkäpä minun pitäisikin puhua suomea tällä kertaa, mutta ehkä sitten saattaisi syntyä sellaisen salaliittoteorian alku. No alkuun kiitokset esittelijälle, lausunnonlaatijalle erittäin selkeästä tekstistä. Kyllä helppo ymmärtää, mitä tässä ajetaan takaa. No mennäänpä suoraan asiaan. Mehän tiedämme, että kyse on erittäin tärkeästä välineestä meille. Ja olen esittel lausunnonlaatijan kanssa samaa mieltä sen suhteen, että me, meidän täytyy saada avoimuutta aikaiseksi. Ja varsinkin kun hankkeita valitaan, niin on varmistettava avoimuuden vaaliminen. Ja mitä tulee prosessin yksinkertaistamiseen ja sen varmistamiseen, ettei turhaa byrokratiaa pääse syntymään, niin sekin on keskeinen ajatus. Mutta ehkäpä muutama varauma kuitenkin tähän maantieteelliseen epätasapainoon, johon lausunnonlaatija viittasi. Toki asiaan kannattaa paneutua kunhan tämä epätasapaino ei ole kaiken ratkaiseva tekijä. Jos tilanne saataisiin korjattua, eli maantieteellinen tasapaino parannettua, mikäli se vain onnistuu, ilman että hankkeiden tarpeellisuus vaarantuisi, niin mikä ettei. Omalta osaltani haluaisin korostaa sitä seikkaa, että on valitettavaa, että tilintarkastustuomioistuin ei omaa riittävän vahvaa roolia, ainakaan heidän mielestään riittävän vahvaa roolia. Paperilla kylläkin rooli on taattu, ja meidän nyt ensimmäistä kertaa sillä on päässyt tarpeellisiin tietoihin, mutta näyttää siltä ainakin viime vuosien kokemuksen perusteella, että käytännössä meidän on vielä parannettava tilannetta, sillä tilintarkastustuomioistuin ei selvästikään ole täysin tyytyväinen tähän omaan toimintamahdollisuuteensa. Siinäpä ne omat tässä vaiheessa omat keskeisimmät ajatukseni. Kiitoksia. Ich mich auch auf die Rednerliste. Niin minäkin pyysin puheenvuoroa, saan muistuttaa. Toimitan siitä niin, tilintarkastustuomioistuinhan. Ah. Oi, anteeksi, en nähnyt teitä. Kollega Prinski, en nähnyt teitä, olkapa hyvä. Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, en halunnut keskeyttää. Kiitoksia mahdollisuudesta sanoa muutama sananen. Uskon, että kun arvioimme esiirin toimeenpanoa, tärkein seikka, joka tulisi pitää mielessä, on täydentävyys. Tämähän oli perusta sille, että esir luotiin, ja selvästikin tämä on se kriteeri, jota meidän pitäisi käyttää, kun pyrimme arvioimaan sitä, missä määrin toimeenpano on vastannut odotuksia. Tässä yhteydessä haluaisin tukea monia huomioita, jotka esittelijä teki, nimittäin vetomusta sen puolesta, että tässä valintaprosessissa nimenomaisesti täydentävyys arvioitaisiin tarkkaan. Kappale 13 nimenomaisesti on se, johon viittaa. Myöskin ähm, vipuvaikutuksen arviointi, äh, eikä vain keskiarvon perusteella. Tämä äh, osoittaisi sen, kuinka paljon yksityistä rahoitusta on onnistuttu houkuttelemaan mukaan. Myöskin ne interventioiden tehokkuus on jotakin, mitä pitäisi määrä perusteisesti arvioida tulosten suhteen jokaista hanketta pitäisi arvioida – erilaisten seurantaindikaattoreiden mukaan, kuten kappaleessa 20 mainitaan. Täydentävyys siinä hallinto on hyvin tärkeässä osassa. Tässä yhteydessä kollega Sarvamaa ja esittelijä mainitsivat molemmat tämän asian. Avoimuus ja yksinkertaistaminen ovat tärkeitä. Tässä yhteydessä esittelijä olisi voinut vielä suoremmin asian ilmaista. Hän vetoaa melko pehmein termin paremman hallinnon puolesta. Kappaleessa 34 sanotaan, että me uskomme, että hankkeiden valinnassa voitaisiin toimintaa parantaa niin, että kaikki operatiivinen tieto olisi mukana ja niin, että meillä olisi tulos, taulukko, indikaattorit mukana. Me voisimme olla vielä tiukkasanaisempia, ottaen huomioon tietyt kommentit kollegoilta hehän hyvin paljon korostivat sitä, että todellinen vastuullisuus ja avoimuus ovat tarpeen. Myöskin kappale, jossa esittelijä vetoaa sen puolesta, että paremmin määriteltäisiin hallinnossa eri vastuualat komission ja EIPn välillä, jotta voitaisiin eturistiriitoja välttää erityisesti esiirin investointikomitean jäsenten osalta. Tämä ansaitsee vielä selkeämmän sanamuodon, joka korostaa selkeyden tarvetta. Ja sitten kun pääsemme tähän maantieteelliseen jakautumiseen, minä uskon, kuten eräät kollegatkin, edustaja Sarvomaa tässä totesikin sen, että aivan oikein esittelee kiinnittää huomion siihen, että tämä jakauma on ollut epätasapainossa ja että että kohesio ja kestävyys ovat seikkoja, joiden pitäisi olla taattuja kaikkein laajimmalla mahdollisella maantieteellisellä kentällä. Tässä voimme korostaa asiaa sen sijaan, että vain sanomme, että se pitää kiinnittää huomiota ja tämän lisäksi meidän ei pidä äm, jättää huomiota sitä, mihin investointeja kaikkein kipeimmin tarvitaan. Hyvä puheenjohtaja, tämä ei ole mikään päähänpinttymä niille ihmisille, jotka ovat sitä mieltä, että heitä edustetaan vähemmän investoineissa tai vaikka he ovat huolestuttavassa tilanteessa sinänsä. Me tarvitsemme selkeitä indikaattoreita siitä, onko täydentävyyttä saatu toteutettua ja onko maantieteellinen jakauma olemassa tässä. Meidän pitäisi pohtia sitä, että kun me etenemme Euroopan unioni 13 eteenpäin, me saatamme myöskin edetä sellaisille alueille, joissa ei aina ole parhaita mahdollisia käytänteitä. Me kuitenkin huomasimme, että viime vuonna hyvin suuret johtavat toimijat johtavissa teollisuusmaissa myöskin EU-15 sisällä harjoittavat hyvin korruptiomaisia menettelyjä vaatimattomasti sanottuna. Monissa tapauksissa he ovat joutuneet tuomioistuimen eteen ja joutuneet maksamaan sanktioita. Eli meidän pitäisi näistä ennakkoasenteista päästä eroon kun sanotaan, että vaaditaan vahvempaa maantieteellistä jakaumaa ja että tämä aiheuttaisi sen, että joudumme oikeudellisesti epäselville vesille. Minä uskon, että jälleen toistan tämän maantieteellisesti tasainen jakauma on yksi kriteeri, joka osoittaa, että täydentävyyttä on saatu aikaan. Minulla on yksi esimerkki, en puhu liian pitkään, mutta Euroopan unionin 15 Ehm, on saanut hyvin suuren osan näitä ja Euroopan unioni 13,8 prosenttia. En nyt mene pidemmälle, mutta haluaisin vielä toistaa, että parlamentti on aivan erittäin tärkeässä roolissa tämän täydentävyyden toteutumisen valvonnassa, enkä voisi olla samaa mieltä enempää tässä. Meillä on paljon tehtävänä. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Das, sind, das waren... Paljon kiitoksia näistä tärkeistä huomioista. Sillä jos katsotaan tätä rakennerahastojen ja EFSin välistä linkitystä, niin välillä saattaa kyllä syntyä epätoivon tunne, eli mitä kaikkea tällä yritetäänkään saada aikaiseksi. Seuraavana edustaja Salafranca. Gracias, señora presidenta. Eh, gracias también al ponente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä lausunnosta. Tämä lausunto liittyy nyt tähän kontekstiin. Eli me valmistamme tätä talous- ja rahasioiden valiokunnalle. Ja se, mikä minusta on nyt erityisen tärkeää, ei niinkään ole tämä menettely, vaan tämä sisältö. Eli tämä rahoitusväline. Päästäänkö tätä kautta näihin tavoitteisiin, joista on sovittu? Eli voimmeko helpottaa lisäinvestointeja tätä kautta? Saammeko käyttöön resursseja, jotta voisimme edistää alueellista, sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta ja samalla auttaa pk-yrityksiä? Totta kai olemme samaa mieltä siitä, että haluamme enemmän avoimuutta, mutta tässä kyse on siitä, että meidän täytyy kunnolla analysoida sitä, onko tämä rahoitusväline ollut sellainen, että sitä kautta on päästy sovittuihin tavoitteisiin, vai onko tämä rahoitusväline sitten sellainen, että sillä ei saada aikaan niitä asioita, joita oli tarkoitus. Eli haluaisin, että valmistelija kertoisi meille tästä kokonaiskuvasta, että mentäisiin vähän pidemmälle kuin nämä asiat, joita voidaan vielä hioa tässä prosessin aikana. Ja sitten tässä on todettu, että rahoitusväline Siis tässä liitteessä on puhuttu näistä asioista ja ehkä valmistelija voisi selittää hiukan. Siis ymmärrän kyllä, että hankkeet pitää hyväksyä niiden omien ansioiden perusteella ja noudattamalla kriteereitä, jotka liittyvät lisäarvoon, joita hankkeesta pitää saada. Ja puheenjohtaja, olisi hyvä, jos voisimme ihan nopeasti päivittää näitä tietoja, eli millä tavalla näitä hankkeita hyväksytään. Ilmeisesti jäsenvaltiossa on jonkinlainen riippumaton komitea, joka arvioi jollain tavalla näitä merittejä, joita kussakin hankkeessa on ja joita, jotka johtavat näihin tavoitteisiin. Ja haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Ja varmasti voimme jatkaa keskustelua tästä asiasta. Kiitos. Ja, besten dank. Ich mich sehr... Olen kiitoksia. Niin minäkin pyysin puheenvuoroa. Lausunnosta puuttuu mielestäni viittaus tilintarkastus tuomioistuimen EFSI-laajentamisehdotukseen. 30-sivuinen perinpohjainen analyysi on kyseessä ja siellä viitataan asioihin, jotka olisi pitänyt mielestäni jo huomioida. Eli kysyisinkin valmistelijalta, että miksi tätä ei ole huomioitu, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoo. Parlamentti yleensä on taipuvainen toimimaan siten, että rahaa pannaan menemään ja lisäraha on aina hyväksi, mutta tuomioistuin ilmoittaa, että nythän kyse on takuuvolyymin suuresta kasvusta, mutta suoraa dataa ei ole tarjolla. EFSI on, ESIR on ollut jo vuoden käytössä ja komission pitäisi tältä erää tarkastella asiaa uudemman kerran ja vielä enemmänkin, mutta lisäksi tuomioistuin ilmoittaa, että riskejä on paisuteltu ja että meidän täytyy vain varmistaa, että kyseinen rahasto, sen toimintaa parannetaan. Minun mielestäni lausunto on tältä osin liian yleinen, ei niin konkreettinen. Eli voidaan aina väittää, että kaikki on jo hoidettu ja sillä selvä, mutta jos jotain konkreettista vaaditaan, niin silloin saadaan enemmän itsellemme kuin jos vain yleisellä tasolla jotain sanotaan. Kollega Ajala Sender seuraavana, olkaapa hyvä. Genau, wir haben heute, wir haben Niin, toden totta. Kyllä nyt on laput silmillä ainakin puheenjohtajalla Täällä jää puheenvuoropyynnöt ihan kokonaan huomioimatta. Olkapa hyvä. No, Paljon kiitoksia. Minä en nyt loukkaannut tästä, kun tarkoituksena ei varmaankaan ollut minua jättää tarkoituksella sivuun. Vakuutan, että tiedän, että me olemme hyviä kumppaneita ja kukaan ei varmaankaan epäilisi, että minut tahalla jätän syrjään sen vuoksi. Mutta mitä tähän tekstiin tulee aivan aluksi, on tervetullutta, että me käymme keskustelua mietinnöstä. On hyvä, että me keskustelemme esiirin tuloksista ja tavoitteista, mutta myös tästä menettelystä. Haluaisin tässä yhteydessä viitata edustaja Pirinskin sanomaan. Tällä maantieteellinen jakauma, tämä on todellinen ongelma. On tosiasia, että meillä on epätasapainoinen maantieteellinen jakauma ja meidän pitää pohtia sitä, miksi näin tapahtuu. Kun pyrin löytämään vastauksen, sanoisin, että Keski- ja Itä-Euroopassa uudet jäsenmaat ovat sellaisia maita, joilla ei vaikuta olevan kapasiteettia valmistella projekteja siellä. Tämä kapasiteetin rakennus ei oikein toimi. Meidän pitäisi tuoda se ehkä esiin tässä mietinnössämme. Lähestymistapa, joka nyt on omaksuttu, on hyvin rohkea, mutta nämä kyseiset maat eivät ole varmoja, voivatko tämän kaltaisia hankkeita toimeen panna. Näitä hyvin kunnianhimoisia projekteja niitä on melko vaatimattomasti toteutettu. Mitä sitten tulee takuurahastoon? On todettu, että kohesiopolitiikka olisi mukana tässä rahastossa. Uusille jäsenmaille tämä tarkoittaa sitä, että me menetämme kohesiopolitiikan tukea, sillä osa tästä rahasta ohjataan pois uusista jäsenmaista vanhoihin Euroopan unionin jäsenmaihin esirin kautta. Tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä ja herättää kritiikkiä, joka ei aina ole aivan perusteltua, mutta tehän tiedätte, minkä tyyppistä jäsenmaata minä edustan ja tiedätte myöskin, minkälaista on nykypolitiikka hallituksellamme. Olisi ehkä siis hyvä, että tämän kaltaiset syytökset haudattaisiin. Ne ovat epäreiluja usein. Minä allekirjoitan nämä viisi mietinnön suositusta täysin olisi hyvä viitata kapasiteetin rakentamiseen tapana, jota jäsenmaat voivat käyttää. Se on aivan välttämätöntä, jos me haluamme auttaa niitä jäsenmaita, jotka ovat nyt jääneet jälkeen, jotka ymmärrät tämän ohjelman ajatusta täysin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Niin, Iines vielä, olepas hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut valmistelijalle Takkulalle kaikki tärkeimmät asiat poliittisesti ovat mukana tässä ehdotuksessa ja ilmeisesti kollegani ovat samaa mieltä. No sitten tilintarkastustuomioistuimen tekemä työ. Nyt täytyy muistaa, että tässä asiassa ja myöskin seuraavassa Eli tässä uudistuskysymyksessä meillä oli eturistiriitoja yhden tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kanssa, joka hoiti tässä asiaa. Ja siksi on hyvä, että täällä nyt on tuomioistuimen edustaja paikalla. Tämä asia ilmeisesti on hoidettu tilintarkastustuomioistuimessa sisäisesti. Eli se, joka veti näitä neuvotteluita tässä asiassa, sen jälkeen hänellä oli sitten jotain yhteyksiä investointipankkiin ja kaikki tämä sitten heijastui tähän asiaan ja tähän asiaan kohdistui hyvin tiukkaa kritiikkiä eikä tässä ollut minkäänlaista tasapainoa, kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen raporttia. Eli tämä nyt on merkittävä poliittinen signaali Euroopasta siihen suuntaan, että me tarvitsemme suuria investointeja. Meidän täytyy saada yksityistä rahaa näihin investointeihin. Sitä vielä puuttuu ja se on tarpeen, jotta pystymme tasapainottamaan julkisia investointeja. Eli haluaisin nyt vain korostaa sitä, että meillä on hyvä uutinen, koska investointipankki on aina ollut hyvin konservatiivinen, siis myönteisessä mielessä. Eli se ei ota mitään valtavia riskejä. Ja sitten tämä uusi ESIR-rahasto, minähän olen sitten liikenteen osalta esittelijänä, niin siellä on jo päätetty vähentää rahoitusta näihin takuihin. Tämä on hyvä uutinen, kun ajatellaan millaisia kokemuksia meillä on ollut jo vuoden ajalta ja kun ajatellaan kaikkia ongelmia, joita on liittynyt tämän hankkeen käynnistämiseen. Ja joudumme neuvottelemaan hankekohtaisesti ja saada, yritimme saada sitten kuhunkin hankkeeseen yksityisiä varoja. No, tähän on kohdistunut kritiikkiä ja sitten meillä on tietysti tiettyjä varauksia budjettivallan käyttäjinä. Ja tämä on kuitenkin ollut myönteinen uutinen, eli Euroopan investointipankki on selkeästi todennut, että näin paljon varoja budjetista ei tarvita, ja että voidaan jopa supistaa merkittävälläkin prosenttimäärällä näitä takuusummeja. Eli uskon, että tietyllä tavalla tämä sitten johtaa siihen, että hanke sujuu hyvin ja tällä tavalla olen samaa mieltä myöskin siitä, että meidän pitää löytää parempi tasapaino alueiden välillä. Ja myöskin uudet jäsenvaltiot ovat vaatineet sitä, että ne olisivat enemmän mukana hankkeissa, jotka liittyvät siihen, miten pystytään ottamaan suurempia riskejä kuitenkaan ilman, että nämä olisivat liian suuria riskejä. Kiitoksia. Ja, also ich möchte zu dem niin tähän eturistiriita kysymykseen liittyen ainoa syyte on, että henkilö oli asiantunteva. Neuvoston työryhmässä puheenjohtajana hän käsitteli esiriä, mutta onko se sitten eturistiriita tuskinpa, muistutettakoon siitä. Mielestäni olisi paikallaan huomioida tilintarkastustuomioistuimen tärkeät kommentit tässä lausunnossa, sellaiset terveiset valmistelijalle. Näistä voidaan oppia tämä systeemikritiikki, kritiikki, johon muun muassa Liberatski viittasi, niin kyllähän se pätee tähän esiriin. Eli se, tämähän tarkoittaa sitä, että niillä, joilla on rahaa, saavat lisää, mutta eihän se niin pitäisi mennä. Joten meidän täytyy olla tarkkana, että jos asia ei saa näin mennä, niin perusperiaatteita täytyy muokata parempaan uskoon esirissä. Se edellyttää meiltäkin konkreettisia ehdotuksia. Jos geograafista maantieteellistä tasapainoa halutaan vaalia niin kuin haluamme, niin siltä osin esiriä on korjattava. Ja olisikin tärkeää esittää konkreettisia ehdotuksia tähänkin liittyen. Mutta saan muistuttaa vielä siitäkin, että tämä kysymys siitä, että miksi jo vuoden jälkeen lähdetään kasvattamaan budjettia. No mutta komissio kertoo siitä kohta itse. Kollega Sarvamaa on pyytänyt puheenvuoro uudemman kerran ja sitten kollega Valtonen pääosasto Ekfinistä. Olkapa hyvä. I want to... Paljon kiitoksia. Haluaisin lisätä tähän vielä jotakin ja selventää asioita. Tässä on jotakin mielestäni erittäin perustavan luontoista. Me talousarvion valvontavaliokuntana meidän täytyy luonnollisesti pohtia sitä, kuinka avoimuus toteutuu. Mutta jos ajatellaan, että EIPssä saamme avoimuutta ja jos myöskin tilintarkastustuomioistuinta ajatellen meillä on mm-hmm. ähm, tiedossa kriteerit äh, ja kaikki kvalitatiivinen tieto. Tämä on yksi asia, mutta se, että pyrimme sitten muuttamaan kriteerejä, se onkin jo aivan eri asia. Haluaisin tässä katsoa takaisin vuosien 2014 ja 2015, äh, kun komissio tämän suunnitelman esitteli, ja kuten tässäkin mainittua, me yhä olemme ohjelman varhaisvaiheessa, vaikka aika nyt nopeasti meneenkin. Tämä on varhaista vaihetta ohjelmissa ja samaan aikaan aivan selvää, että poliittinen merkitys. Tiedän, että me keskustelemme tästä kyllä vielä kohdassa neljä lisää, joten en mene nyt liian pitkälle tähän asiaan, mutta se, että Esir on olemassa, on poliittisesti äärimmäisen tärkeää. Tällaisessa varhaisessa vaiheessa uskoakseni meidän ei pitäisi ryhtyä koko ajatuksen, koko Junckerin suunnitelman pohjaa muuttamaan. Minusta vaikuttaa siltä, että varapuheenjohtaja, joka oli komissiossa asiasta vastuussa, sanoi, että suurin ongelma on se, että ihmiset eivät edes esiristä tiedä. Siinä avoimuus on tarpeen, uskoakseni. Ja jos nyt ymmärsin edustaja Liberatskia oikein, olen samaa mieltä siinä, että meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voimme auttaa kaikkia jäsenmaita niin, että kaikki jäsenmaat voisivat parempia investointihankkeita luoda. Ja olen varma, että ESIR sinänsä ei ole mitenkään viallinen. Ammattilaiset valitsevat hankkeet ja näinhän se pitäisi tehdäkin mielestäni ja näin tulisi tehdä tulevaisuudessakin. Aivan suoraan haluan sanoa, että minä en tule tukemaan mitään mikä sekaantuisi näihin peruskriteereihin, joiden mukaan hankkeet valitaan. Ne, joilla on kaikkein suurin mahdollisuus olla elinkelpoisia, ei ole mitään väliä sillä, mikä jäsenmaa on kyseessä. Ja tästä syystä minä luonnollisesti myöskin tuen reilumpaa maantieteellistä jakaumaa, mutta tässä pyrin sanomaan, että tämä tulee toteuttaa elinkelpoisten projektien kautta, jos me voimme auttaa avoimuudella, viestinnällä ja niin, että selitämme kriteerit. Minä niin uskon, että laadulliset valintakriteerit, niiden tulee olla avoimia, julkisia, täysin läpinäkyviä. Tämä on meidän tehtävämme, meidän täytyy se varmistaa. Tämän halusin paljastaa. Kiitoksia. Frau Walton, ich weiß... Kollega Valtonen, haluatteko täytäntöönpanoon liittyen, vaiko molempiin saman tien? Olkaa hyvä. Yes, good morning and thanks for the... Huomenta ja kiitoksia puheenjohtajalle siitä, että komissiokin voi lyhyesti kertoa kantansa tästä asiasta. Kiittääkseni <laughs> raportoja suomeksi, mutta sitten mä palaan takaisin, takaisin Englantiin. Ähm. So uh, the Commission welcomes uh, the, uh, the, the well-informed and uh, in general supportive draft. Uh, ja yleisesti ottaen me tuemme esittelijän mietintöluonnosta. Kuuntelin myöskin hyvin tarkkaan keskustelua, jota tänään käytiin, ja haluaisin palata ihan muutamaan asiaan, jotka olivat tärkeitä tässä yhteydessä. Itse asiassa Mietintö korostaa monia kysymyksiä, joihin on tartuttu, jotka on otettu mukaan komission aloitteeseen esiirin pidentämisestä tähän esir 2 ehdotukseen. Haluaisin aloittaa toteamalla, että näihin kuuluu avoimuuden lisääminen. Me olemme myöskin kuulleet sidosryhmiä ja muita tahoja, parlamentti mukaan lukien. Me olemme myöskin eh, vahvistaneet eh, sanamuotoja tässä, jotta voisimme varmistaa sen, että hankkeet valitaan tai että valinnassa käytetyt kriteerit selitetään paremmin. Ja investointi viivat ja käytetty tulostaulukkohan on jo siirin käynnistyksessä muotoiltu, mutta tässä on mahdollisuus paremmin kuitenkin tiedottaa sidosryhmille siitä, miksi tietyt hankkeet on valittu. Toinen tärkeä ulottuvuus luonnollisesti on tämä maantieteellinen jakauma. On erilaisia tapoja tarkastella asiaa, joko tarkastelemme vain puhtaita lukuja tai sitten tarkastelemme asiaa. Mehän tiedämme, että suurin osa näistä hankkeista on muualla kuin kohesiomaissa, mutta voimme myöskin tehdä toisenlaisia vertailuja. Esimerkiksi suhteessa BKTL, niin se antaa ehkä tasapainoisemman kuvan tilanteesta. Kuitenkin me olemme todenneet, että vielä enemmän pitäisi tehdä maantieteellisen jakauman suhteen. Tässä olisi mahdollisuus käyttää ähm, investointineuvontakeskuksia ja teknisiä investointineuvontamahdollisuuksia mahdollisuuksia niissä jäsenmaissa, joissa on vähemmän asiantuntemusta ja kokemusta siinä, kuinka luodaan rakenneita, rakenteita, jotka tekevät esirille mahdolliseksi rahoittaa hankkeita näissä maissa. Esir kuitenkin on pyyntölähtöinen, kysyntälähtöinen väline. Luonnollisesti me pyrimme tietenkin tarkastelemaan sitä, kuinka voisimme tätä kysyntää lisätä tietyissä jäsenmaissa niin, että siellä tehtäisiin hyviä aloitteita, jotka voisivat sitten saada esiin rahoitusta mahdollisesti. Minä nyt en puhu pitkään, mutta ehkäpä toteaisin lopuksi vielä tästä korostetusta täydentävyydestä. Tämä on hyvin tärkeää komissiollekin ja haluaisin viitata moniin tilanteisiin ja yhteyksiin aloitteessamme, jossa olemme tehneet vielä selvemmäksi sen, että hankkeet äh, täytyy valikoida niin, että ne ovat täydentäviä, että ne tarjoavat lisää lisäarvoa, että ne kattavat äh, kuiluja markkinoilta – niin me olemme tehneet tiettyjä huomioita siihen, mihin suuntaan voisimme edetä. Esimerkiksi me pidämme rajat ylittäviä hankkeita täydentäviä, koska ne ovat hyvin tärkeitä eri Euroopan unionin politiikan aloilla ja myöskin siksi, että meidän mielestämme olisi erittäin hienoa, jos ERSIR todella tukisi innovointia Euroopassa niin, että se tarjoaisi rahoitusta riskialttiimpiin hankkeisiin. Kiitokset vielä kerran ja päätän tältä erätään. tähän. Paljon kiitoksia. Lopuksi sitten vielä valmistelen puheenvuoron. Ja kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös kollegoille hyvistä puheenvuoroista ja rakentavista puheenvuoroista. En niitä kaikkia lähde tässä nyt syvemmin kommentoimaan, mutta ehkä muutama ajatus tässä ja uskon ja toivon ja tiedänkin sen, että tulen teiltä apua saamaan ja konkreettisia esityksiäkin tähän mietintöön tai lausuntoon. Eh, tuossa Petri Sarvamaa nosti esille hyviä asioita ja mitä tulee sitten tähän maantieteelliseen, eh, maantieteelliseen jakautumiseen, niin, niin ehkä tämä on vähän tämän tyyppinen kysymys, kun me tulemme molemmat sieltä syrjäisestä jäsenmaasta ja, ja sinä syrjäisestä Helsingistä ja minä syrjäisestä Lapista, niin monesti vaikuttaa siltä, että, että ehkä on vähän uskon puutettakin syrjäisimmillä alueilla tämän tyyppisiin hankkeisiin ja niitä pitäisi rohkaista myöskin siellä, siellä niin kuin hakemaan ja myöskin huolehtia siitä. Toki tässä täytyy muistaa, niin kuin monessa puheenvuorossa tullut esille, että missään tapauksessa tämä esiri ja kohesiopolitiikka ei saa mennä sekaisin, että kohesiopolitiikalla on oma roolinsa ja tosiaankin tämä esirin ajatus on sitten nimenomaan vahvistaa ennen muuta yksityisen rahan virtaamista strategisiin investointiprojekteihin ja, ja sitä kautta ne voivat synnyttää lisäarvoa ja täydentää ja niin kuin täällä komission edustaja totesi juuri, kattaa niitä kuiluja, mitä markkinoille syntyy. Eli tämä on tietenkin tärkeää tässä, tässä muistaa, mutta toki kun tämmöinen rahasto nyt on ja, ja mahdollisuus, niin täytyy yrittää sitten sitä viestittää eteenpäin, koska me kaikkiaan haluamme, että sitä lisäarvoa voisi syntyä. Pirinski nosti erittäin, edustaja Pirinski, hyviä, hyviä asioita esille. Otan näitä, näitä myöskin enemmän huomioon jatkossa ja, ja tuota, on totta, että, että ehkä vähän kaunista oli muotoiltu ja ehkä hyvä muotoiltu, pyritäänkin tästä paremmasta hallinnosta ja näin edespäin. Siinä, siinä toki tarvitaan, tarvitaan sitten niin myöskin toimia, että, että se hallinto todellakin on parempaa ja yksinkertaisempaa ja avoimuus toteutuu, koska sitä kautta, sitä kautta meitä arvioidaan. Salafrankalle sen verran toteaisin tässä kohden, että tuulit juuri siihen ytimeen, niin kuin Suomessa meillä on tapana sanoa, että to the point, että mennään suoraan asiaan, että se on juuri näin, että sitä pitäisi analysoida tässä ja katsoa, että päästäänkö tämän kautta niin todellisiin tavoitteisiin ja, ja toki sitten eh, millä tavalla nämä välittäjäorganisaatiot sitten tekevät sitä valintaa eh, jäsenmaissa, kun ne hyväksyvät niitä. Suomessa tämä välittäjäorganisaatiota on, on Suomen suurin pankki, osuuspankki, joka sitten arvioi näitä. Ja toki aina voi sitten, sitten miettiä sitä, että minkälainen se välittäjäorganisaatioiden eh, päätöksentekonäkökulma on, mutta siihen on tietenkin vähän vähän vaikea täältä puuttua, mutta, että, mutta että kyllä, kyllä sitä tarkastella, tarkastella täytyy. Ja, ja, ja tuota, nimenomaan kyllähän tämän koko Esirin ajatus olisi se, että se tuottaisi lisäarvoa ja sitä kautta, sitä kautta sitten niin parantaisi eurooppalaista kilpailukykyä ja sitä kautta saattaisiin sitä kasvua, mitä ollaan tässä kaivattu viime vuodet. Mutta ne on asioita, mistä toivon vielä teiltä, teiltä niin konkreettisiakin esityksiä vielä tähän, tähän tuota, niin Tunnustan näin, että kun ensimmäistä mietintöä tänne nyt olen tähän valiokuntaan tekemässä, niin tässä on tietenkin vielä tämmöistä orientaatiota, että oppii ja oppii, oppii näitä asioita, asioita sitten vähän syvemmin. Myöskin puheenjohtaja Krasna nosti, nosti erittäin tärkeän asian esille tästä tilintarkastustuomioistuimesta lausunnosta ja kyllä sitä yritettiin tuossa huomioida, mutta ehkä sitä voidaan sitten painottaa, painottaa vähän, vähän enemmän ja olen sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen pitää olla pääsy, pääsy kaikkien tietoon ja näin edespäin on erittäin, erittäin tärkeää, että tämä heidän la, lausuntonsa ja siellä esille nostavat huomiot niin kuin voidaan paremmin, paremmin ottaa esille oikeastaan, oikeastaan Tämän tyyppisiä asioita myös tuli Liberanskilta ja näin edespäin tuossa esille. esille. Olen ne tänne kirjannut ylös ja, ja yritän sitten osaltani tältä osin vielä terävöittää tätä lausuntoa, mutta niin kuin sanoin, sanoin että tuota, tässä mielessä tämä parlamentaarikon ja demokraattisessa parlamentissa olevan jäsenen ja edustajan tehtävää on kuitenkin kiitollinen, että on kollegoita, jotka myöskin voivat auttaa tässä ja sitä kautta saadaan tasapainoinen mietintö tai lausunto aikaiseksi, missä sitten nämä eri näkökulmat voisivat hyvin tulla, olla, tulla esille. Eikä tämä riittää tältä osin. Odotan sitten teiltä, teiltä myöskin, myöskin ää, esityksiä ja, ja tarkastuksen jättämiseenhän on vielä, vielä tässä jonkun verran aikaa. Kiitos. Ja, die Änderungsfrist läuft. Toden totta, 28. kello 14 mennessä tarkistukset voidaan jättää. Oikein paljon kiitoksia. Näin pääsemme esityslistan kohtaan neljä, eli uudelleen päivittäminen. Niin, kollega Takkula, saattekin saman tien puheenvuoron uudestaan. Yeah, thanks. I just think that might be... Kiitoksia. Ehkä minun täytyy nyt yrittää puhua englantia. koska Petri otti esiin tämän salaliittoteorian, koska Sarvama on Suomesta ja myöskin komission edustajan Suomesta. Ja sitten myös tilintarkastus tuomioistuimen jäsen on Suomesta, eli mutta ei, ei tässä mitään salaliittoa ole, mutta no pari sanaa tästä. Eli nyt käännämme katseen tulevaisuuteen. Tässä puhutaan tästä ESIR 2 ja ESIRin uudistamisesta. Meillä oli mahdollisuus esittää parannusehdotuksia jo hyvin toimivaan rahoitusmekanismiin. Ja kuten tiedämme, komissio ehdottaa lainantakauksen lisäystä 16 miljardista 26 miljardiin ja sitten Euroopan investointipankin pääomaosuuden nosto 5 miljardista 7,5 miljardiin. Tällä tavalla pyritään houkuttelemaan yksityiseltä sektorilta 500 miljardia euroa investointeihin Euroopassa. Ja minä tuen näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Ne ovat hyvin hyödyllisiä Euroopan talouden kannalta. Olen esittänyt muutosehdotuksia mietintöluonnokseen koska uskon, että esiristä voidaan saada vieläkin parempi. Tarkistuksessani olen painottanut lisäarvon tuottamisen merkitystä ja lisärahoitusta European Advisory Hubille, joka tarjoaa teknistä apua hankerahoitukseen alueellisella paikallisella tasolla. Lisärahoitus on tärkeää, jotta esirahoitusta olisi helpompi saada ja tätä rahoitusta pitää pystyä käyttämään kaikkialla Euroopassa, myöskin vähän asutuilla alueilla, kuten jo mainitsin. Viestintä ja läpinäkyvyys on erittäin tärkeää, varsinkin kun puhutaan rahoituksesta. Ja sitten täytyy muistaa pk-yritysten merkitys. Ne ovat tärkeitä innovaatioiden tuottajia. Ja odotan mielenkiinnolla keskusteluamme ja odottelen teiltä muutosehdotuksia tähän lausuntoon. Kiitos. Ähm, Kiitokset teille. Niin, tilintarkastustuomioistuimen kommentteja tarkoitus huomioida. Muita puheenvuoropyyntöjä ei olekaan. Petri Sarvamaa, olepa hyvä. Um, thank you, Madam President. Kiitoksia, puheenjohtaja. No en nyt puhu pitkään, mutta olen kansanpuolen varjoesitteli, joten sanon nyt kuitenkin pari sanaa. Tuli jo mainituksi, että Esirin pidentäminen on erityisen tärkeää poliittisista syistä Euroopassa. Ja tästä hän komissio teki tämän ehdotuksen niin varhaisessa vaiheessa. Ehkä komissio tiesi, että tulisi kritiikkiä siksi, että ei ole kunnollista vaikutusten arviointia ESIR ykkösestä. Mutta kuten on todettu ja kuten sanoin, me nyt kiireellisesti tarvitsemme tällaisia investointeja. Investointivaje on niin valtava Euroopassa, että aikaa ei oikeastaan enää ole, mutta pidämme siis hyvänä tätä pidennystä ja ehkä pari yksityiskohtaa voitaisiin ottaa esiin tästä sisällöstä. Tässä ei ole selkeitä päivämääriä eikä lisäkriteereitä, jotka liittyisivät läpinäkyvyyteen. Minäkin pidän hyvänä sitä, mitä valmistajan lisännyt tähän tarkistuksessa. Yksi Eli hän puhuu erikseen biotaloudesta. Ja se ei olisi hullumpi ajatus, ottaen huomioon, että se on yksi nopeimmin kasvavia aloja innovaation osalta. Ja erityisesti ottaisin esiin sen ajatuksen, jonka jo mainitsin, Eli millä tavalla älykkäästi voitaisiin parantaa maantieteellistä jakaumaa. Ja onneksi tarkistuksessa kaksi on käsitelty juuri tätä aihetta. Ja tässä puhutaan siitä, että meidän pitäisi enemmän käyttää tätä European Advisory Hub neuvontakeskusta. Meidän täytyy hyödyntää heidän asiantuntemustaan. Se olisi hyväksi kaikille EUn osille. Kiitos. Kollegi Pirinski, bitte. Ja edustaja Pirinski. Thank you, Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minunkin puoleltani ihan lyhyesti vain muutama huomio. Meidän täytyy todellakin keskittyä tämän kollega Takkulan lausuntoon, koska aiheeseen liittyvä päätöskin on tulossa. Mitä tulee markkinoiden epätasapainoon ja tyy- epätyydyttävään tilanteeseen – ja näihin haasteisiin, joihin tämä jatkoaika johtaa. Niin, komission ehdotuksista, eli soveltamisalan laajentamisesta. Hyvänä asiana pidän sitä, että sosiaalinen ja henkilö pääoma huomioidaan tässä – monien, monet sosiaaliasian kentällä työskentelevät järjestöt ovat pitäneet tätä esirin suurimpana puutteena. Varsinkin kun huomioidaan sosiaaliset haasteet ja se, että esirin kautta on tarkoitus puuttua näihin mitä tulee alueelliseen epätasapainoon, niin olen kollega Sarvaman kanssa samoilla linjoilla. Hän viittasi myöskin valmistelijan mainitsemaan asiaan. Eli esiriä täytyy vahvistaa juuri, niin kuin valmistelija totesi, harvaan asuttuilla alueilla, varsinkin kun huomioidaan, miltä alueelta hän on kotoisin. Niin tämä on asia, joka tuli esille edellisessä keskustelussa, siihen täytyy paneutua. Ja olen samaa mieltä myöskin sen suhteen, että meidän täytyy käyttää Advisory Hubia tehokkaammin, jotta alue- ja paikallistason hankkeita Euroopan unionin laajuisesti lisätään. Ja vielä toinen asia, jonka valmistelija mainitsi, eli tämä neuvontakeskuksen teknisen toimivuuden parentaminen ja sen budjetin lisääminen tarvittaessa. Komission tekstin ehdotuksessa puhutaan neuvontakeskuksen teknisten ominaisuuksien parantamisesta, mutta kyse on myöskin siitä, mihin valmistelija viittaa, eli budjetin laajentamiseen, jota tulee tukea. Ei tuosta vain anneta rahaa, vaan silloin, kun sitä todellakin tarvitaan. Näin voidaan aktiivisesti vaikuttaa alaan ja maantieteelliseen monimuotoisuuteen, niin kuin komissiokin täällä totesi. Ja sitten tämä hallinnointiin liittyvä haaste, rouva puheenjohtaja. Olen valmistelijan kanssa tältäkin osin samoilla linjoilla. Täydentävyys silloin, kun takuu hyväksytään, on varmistettava huomioiden täydentävyyskriteerit, mutta ottaen huomioon unionin poliittiset tavoitteet. Ja tähän liittyen työstettävä tulostaulu on tehtävä julkiseksi. Kiitoksia. Ja. Ai niin, anteeksi, että joudun keskeyttämään teidät, sillä meillä on nyt minuutin hiljaisuus. Sie haben sich zu Ehren der Opfer der Terroranschläge vor einem Jahr von Ihren Sitzen erhoben. Ich danke Ihnen. Mr. Perinsky, please go ahead. Kiitos, kollega Perinski. Voitte jatkaa. Thank you, madam. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, tällaisen hetken jälkeen on vaikea jatkaa. Muistamme varmaan, missä olimme tasan vuosi sitten – useimmat täällä parlamentin tiloissa. Niin, palatakseni tähän, mihin kollega Sarvamaa viittasi, eli kuinka pitkälle voimme mennä ja olemmeko ajatuksessa muuttaa Junckerin investointisuunnitelman perusajatuksen muuttamista. Siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että parannamme toimintaedellytyksiä, jotta voimme saavuttaa tavoitteet peruskriteereiden mukaisesti. Niitähän kukaan ei kyseenalaista. Hankkeiden osalta sovelletaan täytäntöönpanoon valintaan liittyviä kriteereitä ja niin poispäin. Mutta kun kriteerit ovat olemassa, niin kuin tekin Rova puheenjohtaja sanoitte, niin nyt tarvitaan seikkaperäistä analyysiä sen suhteen, Ovatko välineet toimivat? toimiko hallinto siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa? Minun mielestäni tähän meidän tulisi paneutua. Kiitoksia. Thank you for your Kiitokset ymmärtäväisyydestänne. Kollega Salafranka seuraavana. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin taas onnitella valmistelijaa ja olen hänen ehdotuksensa kannalla. Eli meidän täytyy antaa myönteinen vastaus tähän aloitteeseen, jonka komissio on ehdottanut, esittänyt. Eli laajennamme tätä takuuta ja soveltamisalaa. Keskustelu, nyt käydään tästä asiasta, jollain tavalla palauttaa meidät aikaisempaan keskusteluun valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Eli korostaisin vielä, että minulle kaikkein tärkeintä on se, että me pystymme analysoimaan näitä tavoitteita, jotka, joista sovittiin, niin päästään, onko niihin päästy tässä ensimmäisessä vaiheessa? Eli olemmeko saaneet riittävästi resursseja ja olemmeko päässeet näihin tavoitteisiin, olemmeko pystyneet antamaan tarpeita, ää, äh, antamaan vastauksia näihin rahoitustarpeisiin ja yhteiskuntakin vaatii tähän asian yksityisiä varoja ja meidän täytyy huomattavasti parantaa rahaston käyttöä. Meillä pitää olla parempi maantieteellinen tasapaino, pitää olla enemmän läpinäkyvyyttä, mutta tavoitteena ei ole se, että olisi enemmän avoimuutta tai maantieteellistä tasapainoa, vaan rahaston tavoitteena on se, että Euroopassa päästään eteenpäin kriisistä ja että pystytään luomaan työpaikkoja ja pystytään sitten ratkaisemaan suuria ongelmia, joita meillä nyt on kriisin takia taloudessa. Eli tässä on kaksi eri asiaa. Ensinnäkin rahaston tavoitteet ja toiseksi, miten pystymme parantamaan rahaston käyttöä. Jos emme toimi täältä pohjalta puheenjohtaja, niin sitten me sekoitamme tässä nyt sitten tavoitteet muihin asioihin. Kiitoksia. Das Wort erhält. Ja kollega Valtonen komission puolelta, olkapas hyvä. Um- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin tästä mietinnöstä esittelijää. Ehkäpä muutama nopea huomio. Luonnollisesti meillä on mahdollisuus keskustella tarkemmin näistä asioista myöhemmin ähm, trilogissa ja kestää tarkistuksia, mutta minulla on sellainen tunne, että monet äh, asiat tekstissä vahvistavat komission äh, ehdotusta ja ovat samalla linjalla. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta ehkäpä muutama asia. Kun kuuntelin tätä keskustelua, haluaisin sanoa seuraavaa. Luonnollisesti olette huomanneet, että monia arviointeja tehdään tämän ohjelman suhteen, esirin suhteen. Nyt on vielä hyvin varhainen vaihe. Kuitenkin alku on ollut hyvä. Nyt komission täytyy pitää tämä liikevoima ja todellakin pyrkiä kasvua ja talouden elpymistä tukemaan Euroopassa. Meillä tulee olemaan kuitenkin joka toinen vuosi riippumattomien asiantuntijoiden arvio siitä, kuinka olemme onnistuneet. Haluaisin tämän mainita, sillä tässä oli muutamia puheenvuoroja, joissa pyydettiin lisätietoja. That's basically it. Tässä taisikin olla kaikki tältä erää. Me odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne tämän lainsäädännöllisen aloitteen tiimoilta. Kiitoksia. Kiitos. Olisikin hyvä, että tilintarkastustuomioistuimen huomioit voitaisiin lausunnossa huomioida. Lopuksi vielä valmistelijan puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thanks, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä kommenteista. Tämä on minullekin tietynlainen oppimisprosessi. Täältä tuli hyviä kommentteja ja yritän ne ottaa huomioon. Eli siinä kaikki, mitä pystyn tällä hetkellä sanomaan. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Damit sind wir... Sydämelliset kiitokset. Näin on tämä asia käsitelty. Nyt ongelmana on se, että seuraavista teksteistä vastaavat henkilöt eivät ole paikalla. Kestävä kehitysrahasto, kollega Tarantin pitäisi olla paikalla lausuntokeskustelua alustamassa. Ehkäpä vihreiden avustajat voisivat vaivautua. Onko täällä ketään paikalla vihreiden ryhmästä? Yeah. When, when, Edustaja on tulossa. When, when we'll be here. No milloinkaan mahtaa saapua paikalle? Aivan muutamassa minuutissa toivottavasti. Oh, eight minute overtime, huh? That's normally it was scheduled for 10 o'clock. Niin, aikataulun mukaanhan käsittely piti alkaa jo kymmeneltä. Also ich ähm, unterbreche die Sitzung jetzt. No keskeytetään kokous viideksi minuutiksi. Pyydän tätä anteeksi. No niin, jatkamme asioiden käsittelyä. Edustaja Taran saakin saman tien puheenvuoron, näin hän voi esitellä oman lausuntonsa. Olkaapa hyvä, edustaja Tarant. To present your, your... Niin, saatte puheenvuoron ja voitte esitellä oman lausuntonne kehitysrahastosta. I'm so sorry, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että olin myöhässä, mutta tänään on terroristiiskun ikävä vuosipäivä, eli minun tieni oli suljettu, joten joudun kävelemään vähän tavallista pidempään. Eli ihan nopeasti tämä lausunto, joka liittyy kestävään kehitykseen. Sehän on osa tätä puolivärin arviointipakettia ja siksi tämä asia on ehkä hiukan tavallista tärkeämpi. Ja tämä liittyy myöskin esirahaston toimintakauden pidentämiseen – ja varainhoitoasetuksen uudistamiseen. Meidän täytyy toimia nyt valiokunnan toimialan puitteissa, mutta joskus on ihan hyvä ylittää näitä rajoja ja keskustella valiokunnassa siitä, mitkä ovat todellisia ongelmia. Ensinnäkin muistuttaisin niistä huomioista ja kritiikin aiheista, jotka tilintarkastustuomioistuin otti esiin, mitä tulee eri rahoitusvälineisiin ja niiden yhteiskäyttöön. Tilintarkastustuomioistuin niitä sinänsä aseta kyseenalaiseksi, mutta se on kuitenkin korostanut, että ne eivät toimi kunnolla. Ja parannuksia voidaan tehdä. Ja Euroopan komissio ei tässä asiassa ole ottanut näitä kommentteja huomioon. Ja olen kyllä huolissani siitä tavasta, jolla rahoitusta tehdään. Eli kehitysrahoitusta on siirretty rahoitusvälineisiin. Ja siellä ei välttämättä ole samoja tavoitteita. Ja tällä tavalla nyt sitten aletaan heikentää kehityspolitiikkaa ja rahoitetaan hankkeita, jotka ovat tavoitteiden vastaisia. Jos nyt ajatellaan nämä kehitykseen, kehitysapuun liittyvät budjettikohdat. Ja sitten tämä Junckerin suunnitelma. Sieltä puuttuu täydentävyyttä. Eli meidän ei tule toistaa samoja virheitä. Meidän tulee oppia kokemuksistamme. Ja lisäksi täytyy ottaa huomioon se, mitä tilintarkastustuomioistuin on todennut rahoitusvälineistä. Ja meidän täytyy oppia esirahastosta. Mietinnössä olen keskittynyt kolmeen asiaan. Meidän täytyy parantaa parlamentin demokraattisia valvontavaltuuksia. Komission täytyy ottaa paremmin huomioon parlamentin kanta ja neuvoston niin ikään. Ja sitten tilitarkastustuomioistuimen roolia on vahvistettava ja sitten meidän täytyy käyttää järjesteitä paremmin, jotta voidaan ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kannat. Ja meidän täytyy huomioida poliittiset tavoitteet. Ja toivottavasti talousarvion valvontavaliokunta pystyy varmistamaan, että EUn budjetti on tehokas ja että sillä päästään tavoitteeseen. Meidän täytyy noudattaa EUn poliittisia tavoitteita ja siksi olen esittänyt tarkistuksia, jotta EKKR sopii yhteen näihin tavoitteisiin, että tämä on esimerkiksi tarkistuksessa 11 Ja meidän täytyy noudattaa näitä kestävän kehityksen tavoitteita, eli Agenda 2030. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Die... kiitoksia. Ensimmäisenä puheenvuorossa edustaja Schmidt. Um. Kiitos. Mielestäni tämä on ihan järkevä asia, tämä EKKR Mehän tiedämme, että Afrikan alueella hyvinvointia ja kasvua voidaan saada aikaiseksi vain tällä tavalla. Ja näin voidaan varmistaa, että ihmiset eivät lähde vaeltamaan muualle. Esirin avulla voidaan varmistaa, etteivät ihmiset lähde synnyseudultaan pois tämän verran hyvänä mutta se, mistä en pidä laisinkaan, tämä Afetin, Putinin ja Deven yhteinen kokous, jossa keskusteltiin EKKRstä, kävi ilmi, että parlamentti on jätetty kokonaan hankkeen ulkopuolelle. Suomen parlamenttikumppanimaat, kansainväliset tahot voivat saada tarkkailija-aseman, mutta tässä tekstissä ei sanota, että miten se käytännössä toteutuisi, kuka tästä päättää, tehdäänkö näin vai onko tämä vain mahdollisuus. Ja lisäksi kertomuksessa todetaan, että parlamenttiin pitäisi olla tiiviimmin mukana esimerkiksi saamalla EKKRstä sen komiteasta pysyvän paikan. Muuten tästä ei ole hirveästi hyötyä, koska komissio hoitaa asian. EIBllä on keskeinen rooli ja EP sivutetaan täysin. Sitten vain todetaan, että ei haluta lähteä politikoimaan, mutta parlamentilta saadaan kuitenkin melkoinen määrä rahaa. Ja kylläpä siitä syystä on vaatimalla vaadittava, että tässä työryhmässä mainitut toiveet huomioidaan, eli että Euroopan parlamentti ei vain toimi kumileimasimena tietämättä, mitä hyväksyy, koska politiikka halutaan unohtaa kokonaan, vaan että varmistetaan, että paneudutaan yksityiskohtiin, eli toimitaan toivotulla tavalla, eli että parlamentin rooli EKKR kasvaisi. Silloin monien kollegojen epäluottamus hanketta kohtaan häviäisi. Eli kuten sanottu, on kyse melkoisesta rahapotista ja siksipä onkin paikallaan, että parlamentti on mukana, jotta näihin esitettyihin tavoitteisiin voidaan päästä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole sanottakoon sen verran, että jos me vain hyväksymme asioita, niin on selvää, että silloin meidän vaikutusvaltamme vähenee. Tämä on taas uusi väline, joka on menossa väärille urille ja heräkin kysymys, että tietääkö budjettiväen lisäksi kukaan, että mitä välineitä on tarjolla. Minä en ainakaan sellaisia tunne parlamentista. Ja tuskipa veronmaksajatkaan halusivat asioiden etenevän tällä tavalla. Tämä on melko ongelmallinen asia, varsinkin kun huomioidaan tämä kestävän kehityksen maininta otsakkeesta. No se ei paranna tilannetta laisinkaan. Planas, Martin ja Raimondi ovat täällä komission puolelta edustettuina. Kollega Plaadas, olkaa hyvä. I'm chair. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle ja kiitokset myöskin niille, jotka ovat auttaneet tämän mietinnön muokkaamisessa. Haluaisin aloittaa toteamalla, että eilen osallistuin ähm, AFETin, Deven ja budjettivaliokunnan esittelijöiden kokoukseen. Äh, he esittelivät äh, tekstinsä siellä ja tämä oli hyvin myönteinen kokous erityisesti jos ajattelemme poliittisia tavoitteita ja deve valiokunnan kantaa. Eli tässä haluaisin todeta, että on rauhoittavaa täällä valiokunnassa, että me olemme ainakin oikeilla linjoilla. Olen hiukan hämmentynyt siitä, kuinka kaikki tämä osuu yksin puoliväliarvioiden kanssa, mutta en nyt mene siihen. Haluaisin vain tuoda esiin erilaisia tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomautuksia ja viitata näihin tarkistuksiin. Komissio on halunnut ottaa mukaan tähän EKKRn tilintarkastustuomioistuimen suositukset aivan alusta lähtien. Se kuuluu toimeen ja tilintarkastustuomioistuimen huomautukset on täysin toimeenpantu. Suositukset esimerkiksi täydentävyydestä on täysin otettu huomioon. Me otamme huomioon tarkasti sen, että tämä lisää arvoa muutoin. Ja myöskin otamme huomioon sen, että ilman rahoitushanke ei olisi toteutunut. Jälleen kerran kestävän kehityksen äh, rahaston tarkoitus on äh, tukea kasvua ja työllisyyttä, ja tämä on nimenomaan niiden tavoitteiden linjoilla, joita me olemme halunneet määritellä ähm, naapuristoalueellekin. Näin me puutumme maahanmuuttovirtojen mm, taustalla oleviin ongelmiin, mutta ähm, käsittelen myöskin ähm, rahoitukseen liittyviä muita ongelmia. Mitä tulee demokraattisen valvontaan ja Euroopan parlamentin rooliin, me olemme ehdottaneet, että Euroopan parlamentti olisi osa tätä tilastollista tietoa käsittelevää ryhmää koko investointisuunnitelman osalta ja pyrimme varmistamaan sen, että tämä tukisi kehitys ja myöskin ulkopolitiikkaa Euroopan unionissa. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin äh, vakuuttaa, että me puutumme näillä hankkeilla ja tällä rahastolla köyhyyteen joko investointivälineiden tai takuiden kautta. Viimeinen asia vielä. Jos katsotte tätä asetusta, huomaatte, että siinä korostetaan äh, raportointia hyvin paljon vuotuista raportointia neuvostolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja parlamentille tehdään sekä hallinnollisesti että taloudellisista seikoista. Ja meillä on arviointi, joka antaa, ja tämä antaa meille mahdollisuuden kertoa, että me teemme myöskin arviointia tästä kokonaisyhdistelmästä tulokset saadaan muutaman viikon päästä, mutta näyttävät erittäin myönteisiltä. Siksi komissio on tähän investointisuunnitelmaan ja asetuksen sitoutunut. Tämän todettuna haluaisin tietenkin kiittää, en tiedä. Haluaisiko kollegat käyttää puheen vuoron, kun tämä on ulkosuhdehallinnon ja DEFCO ja NIR-pääosastoiden yhteinen äh, työ, ja tässä ovat oikeudelliset yksikötkin mukana ja niin edespäin. Täällä on ECFINistä, Nieristä ja ulkosuhdehallinnosta kollegat paikalla. En tiedä, haluatko käyttää vielä puheenvuoron. Kiitos. No ehkäpä teidän kannattaisi kertoa, että kuinka monta paikkaa komissiosta poistetaan, koska osa töistä on siirretty EIPlle. Kollega Martin, olkaa hyvä. Huomenta. Tämä on yksi hankalimpia kysymyksiä, kuten ehkä tiedätte. Eli miten voidaan mitata niitä työpaikkoja, joita syntyy tai tuhoutuu, ja kuinka laadukkaita työpaikkoja syntyy? Tämä on yksi haastavimpia kysymyksiä, kun kehittelemme välinettä ulko, ulkoisessa toiminnassa. Tämä on EU-sisällä jo suuri haaste, mutta EUn ulkopuolella se on vieläkin suurin haaste, koska tilastotiedot, joita saadaan näistä maista, ne eivät ole niin luotettavia kuin EUn sisäiset tilastot. Eli jos olemme näiden tilastojen varassa ja katsomme eri vuosien osalta täytäntöönpanoa, niin voimme huomata, että tilastojen laatu on todennäköisesti paljon kyseenalaisempi. Ja nämä luvut, joita meille toimitetaan, muuttavat käsityksiä tämän maan tilanteesta – paljon enemmän kuin mitkään muutokset, joita pystymme toteuttamaan. Eli tämä on yksi suurimpia haasteita, joita meillä on, mutta kuten kollegani sanoi, me olemme päättäväisiä ja yritämme löytää parhaat raportointimenettelyt, jotta pystymme toimittamaan teille ja neuvostolle ja veronmaksajille mahdollisimman laadukasta tietoa siitä, mitä on onnistuttu saamaan aikaan. No sitten kaksi asiaa, jotka kollegat ottivat esille. Eli tämä näkemys, joka meidän mielestä on täysin väärä, eli että EKK-rahasto siirtäisi varoja kehitysavusta rahoitusvälineeseen, joka toteutetaan sitten kehityspankkien kautta. No tämä nyt ei ole oikea lähestymistapa. Ajatuksena on lähinnä se, että kehitysyhteistyövaroja ei voida ainoastaan antaa tukien muodossa. Meidän täytyy monipuolistaa tapoja, joilla kehitystukea annetaan. Ja tämä on ihan hyvä, koska meillä on 30-40 vuotta kokemusta kehitysyhteistyöstä ja on nähty, että nämä Näitä apurahoja on vähän, tällä hetkellä vielä vähemmän kuin aikaisemmin, joten emme pysty tekemään kaikkea, joita pitäisi tehdä ainoastaan näiden apurahojen avulla. Ja siksi katsomme, että tämä väline on hyvä monipuolistamisväline ja hyvä vaihtoehto apurahoille, koska tällä tavalla saadaan aikaan vipuvaikutusta, eli 10-11-kertainen vaikutus sitten täytäntöönpano vaiheessa – mutta kokemuksemme mukaan se ei ole mitenkään epärealistista. Eli tällä tavalla saamme paljon enemmän varoja tarpeellisiin infrastruktuureihin ja pk-yritysten tukeen kumppanimaissa. No sitten meillä on tarkkailija parlamentista seuraamassa näitä kysymyksiä, näin olemme ehdottaneet. Ja me katsomme, että Tällä tavalla voidaan nähdä, mitä EKKRS halutaan tehdä. Sehän on ykköspilari investointisuunnitelmasta, mutta näin voimme antaa sitten teknistä apua ja voimme tarkastella investointi-ilmapiiriä kussakin jäsenvaltiossa. Tätä ehkä ei riittävästi ole tarkasteltu tämän suunnitelman osalta. Me haluamme integroidun lähestymistavan ei ainoastaan investointien osalta, vaan myöskin näihin tukitoimiin, joilla parannetaan liiketoiminnan toimintaympäristöä ja muista kuin pankeista tulevia investointeja kumppanimaissa. Eli tällä tavalla voidaan parantaa näkyvyyttä ja voimme nähdä, mitä kaikkea tehdään kumppanimaissa investointien osalta, ja siksi tätä asiaa pitää korostaa. Kiitos. Ja, mutta ich Tilannehan on sellainen, että rahaa ei ohjata edes EU-budjetista eteenpäin, joten herää kysymys, että kuinka monta uutta budjettia tässä pitää vielä avata. Kollega Kaudenbach, ehkäpä ensin vielä ulkosuorihallinnosta vaiko teille puheenvuoro? Niin, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tarkoituksenahan on löytää investoijia. Niin kysyisinkin ihan yleisesti, että miten joku saa sijoittajan statuksen. Täällä on puhuttu viime päivinä rahanpesusta ja tiedämme, että Monet markkinat kuto, kukoistavat kiinalaisinvestointien myötä ja herääkin kysymys, että onko olemassa sellaista kriteeriluetteloa, joiden pohjalta sijoittajat valitaan, vai onko jokaisella mahdollisuus olla tässä mukana, kun kunnan rahaa on tarjolla? Kiitoksia ja komissio, olkaa hyvä. Kollega Martins tai Planas, kuka uhrautuu? Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain vakuuttaa teille muutaman asian. Suurin osa investoinneista, joita rahoitamme, tehdään rahoituslaitosten kautta, joko eurooppalaisten tai ulkoeurooppalaisten. Me teemme kehityspankkien, myöskin alueellisten kehityspankkien kanssa yhteistyötä. Ja aivan varmasti varmistamme sen, että mitään tällaista, mihin vihjaatte, ei tapahdu. Kuten näette, meillä on artikla 20 asetuksessa, jossa nimenomaan suljetaan tietyt toimet ulos. Ja tässä on myöskin luoteltu tiettyjä oikeudellisia äm, seikkoja liittyen korruptioon, rahanpesuun ja muihin laittomiin toimiin, joten me olemme hyvin tietoisia tästä ongelmasta, jonka toitte esiin, ja toimenpanossa otamme sen kyllä huomioon. Kiitoksia. Hyvä. Niin. Kollega Raimondi, olkaapa hyvä. Madam Chairman. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset, että saan käyttää puheenvuoroa. Minäkin omalta osaltani haluan vakuuttaa teille, että niin, eilen kokoustimme kolmen valiokunnan edustajien kanssa. Ja tyytyväisinä panimme merkille, että DV-ihmiset pitivät tätä hyvänä. Sanottiin, että tällä yritetään saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Kyllähän tällä on myöskin pidemmän aikavälin tavoitteen asettelu, pidempi kuin yleensä on puhuttu muun muassa Afrikan erityisrahastosta. Sen avulla on saatu jotain aikaiseksi, mutta me tarvitsemme pidemmälle aikavälille jotain. Kollega Mogherini, kuten tiedätte, on halukas näkemään meidät saavan vielä enemmän varoja käyttöön kehitysapuun. Tämänhetkinen kehitysapujärjestelmä ei riitä jo Atenassa totesimme, että meidän on etsittävä muitakin välineitä, joiden avulla saadaan lisää rahoitusta kestävään kehitykseen. ODA ei riitä. Nämä ovat meitä kaikkia askarruttavia haasteita. Miten voimme saada lisää rahaa yksityiseltä sektorilta, paikallistason rahoitusta, rahaa, on jo Afrikassa, mutta se menee Eurooppaan. Meidän pitää varmistaa, että nämä rahat jäävät Afrikkaan tuottavaan toimintaan, jotta luodaan työpaikkoja, joita Afrikan nuoriso kaipaa. Meidän on luotava kestäviä kunnon työpaikkoja Afrikan nuorille ja Afrikan naapurimaiden nuorille. Ja tästä on myöskin hyötyä taisteltaessa laitetta maahanmuuttoa vastaan. Jos nuorille annetaan tulevaisuuden toivoa, tulevaisuuden näkemyksiä, ja jos he voivat olettaa, että rauhaa vaalitaan, se on se suuri tavoite, joka meillä on. Tietenkään tämän takuun avulla ei voida ratkaista kaikkea. Siksi haluammekin peräänkuuluttaa integroitua lähestymistapaa. Kyse ei ole pienestä takeesta, vaan kyse on teknisestä avusta, mutta ei ainoastaan hankkeisiin liittyen, vaan myöskin PK-yrityksille, nuorille yrittäjille tarkoitettu tuki, jotta he voivat saada kestäviä hankkeita aikaiseksi. Teknistä tukea tarvitaan myöskin uudistuksia varten. Ja tämä liittyy taas G20-yhteyksiin, josta olen puhunut. Raha yksistään ei riitä. Me tarvitsemme myöskin paremmat ilma- investointi-ilmapiirit. Meidän on taisteltava korruptiota vastaan. Eli kyse ei ole vain ainoastaan rahasta. Kehitysrahaston ja muiden kumppaneiden kanssa teemme tätä yhteistyötä – keskittyen juuri tähän työpaikkojen luomiseen. Tämä kolmas pilari. Näin meidän edustustömme rooli korostuu. Ne ovat paikan päällä, he tietävät, mitä EU yksittäisissä maissa tekee. Jotkut teistä kritisoivat sitä, että meillä ei ole kattavaa näkemystä. Kyllä, edustusten päälliköillä on ja he raportoivat asiasta ja te voitte nähdä, mitä näissä maissa on saatu aikaiseksi. Nyt tämän EKKRn avulla yritetään vain varmistaa, että työpaikkojen luomisen kautta nuorille afrikkalaisille annetaan tulevaisuuden toivoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä. Niin, miinakenttä on melkoisen laaja. Afrikassa, sillä vuosien ajan olemme nähneet, mitä rahalla on tehty. Sen verran voidaan sanoa, että me tuemme teitä, mutta se, että tuloksia ei ole saatu aikaiseksi, niin se meitä harmittaa jo vuosien ajan. Ja se, että vanhat välineet korvataan uusilla tuon tuosta, hankkeet eivät tahdo käynnistyä, kaikki maksaa, ja kun jotain on saatu aikaiseksi, niin sitten kehitetään taas jotain uutta ja sitten kerrotaan taas uusi tarina. No hienoa, että kerroitte meille tämän tarinan uudemman kerran. Kiitokset siitä. Ja nyt puheenvuoro valmistelijalle. Olkaapas hyvä. Well, I'm pretty happy. Kiitoksia. Olen melkoisen tyytyväinen, kun kuulen näitä vakuutuksia, mutta silti haluaisin teille vakuuttaa, että kaikki mikä vie parlamentilta valvontavaltaa, on jotakin, mitä minä aivan jokaisella solullani vastustan. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Niin, halusitteko sanoa vielä jotain? Ette? Oh, kollega Planas, olkaapa hyvä. Haluaisin vain vakuuttaa nyt parlamentin jäsenille, että me emme millään tavoin aio viedä teiltä mitään valtaa pois. Me näemme tämän yhteistyönä ja me laskemme sen varan, että te autatte meitä. Me muutamme tässä modaliteetteja. Nyt käännistyy ehkä riskialttiimpi jakso ja sekin täytyy ymmärtää. Kiitoksia. Ja, thanks. Hyvä. Kiitoksia. Me ymmärrämme oikeastaan lähes kaiken. Sellaisia vain olemme. Niin. Tarkistukset on jätettävä 28. maaliskuuta kello 14 mennessä. Sydämelliset kiitokset tästä ponnikasta keskustelusta. Näin pääsemme kuutoskohtaan. Eli tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus Länsi-Balkan liittymistä valmisteleva EUn tuki hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi Länsi-Balkanilla, metatarkastus, kollega Fasakas saakin mahdollisuuden esitellä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen. Olkaapa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Ennen tätä alustusta haluaisin kiittää valiokuntaa ja edustaja Zelleriä ja teitä siitä, että näin lyhyellä varoitusajalla toteutuitte sen, että tämä mietintö tänään oli esityslistalla. Me kaikki muistamme, että 13. helmikuuta Strasbourgissa käsittelemme Ukrainan mietintöä ja myöskin tätä mietintöä. yli. Yhdeksän puheenvuoroa käytettiin mutta emme ehtineet käsittelemään tätä mietintöä perinpohjaisesti. Eli sitten mietimme, milloin tätä mietintöä oikein pystyttäisiin, tämä raportti voitaisiin käsitellä. Ja nyt sitten Montenegron valtuuskunta on mukana tässä raportissa, joten nyt pystymme sitten käsittelemään tätä raporttia. Haluaisin vielä kiittää teitä erityisesti siitä, että tätä kautta saan mahdollisuuden esittää ikään kuin joutsenlauluni tämän raportin myötä. Kauteni päättyy ja seuraajani on sitten jo nimetty, eli Ildiko Balts. Eli pari kuukauden päästä tyhjennän toimistani, toimistoni, ja tämä on sitten viimeinen kerta, kun voin esitellä teille tämän raportin. No, kolme raporttia on vielä tulossa, eli toivottavasti pääsen vielä tänne ja haluaisin vielä todeta, isä ei erota lapsista, mutta tämä on yksi suosikkiraporttejani ja olen tehnyt tätä yhteistyössä jo parlamentin kanssa Belgradissa syyskuussa. Ja tätä asia, asiasta on puhuttu jo monta kertaa. Ja nyt sitten haluaisin esitellä teille tämän raportin. Ensinnäkin, mikä tämä metatarkistus tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että käytetään hyväksi jo muiden tekemää työtä. Siinä on hyödynnetty tilintarkastustuomioistuimen erityisraportteja, komission arvioita ja edistyskertomuksia ja itsenäisten asiantuntijoiden raporttia. Me olemme arvioineet 52 kansallista hanketta Länsi-Balkanilla ja kolmea hanketta, joissa on monia edunsaajia. Ja olemme keskittyneet tuloksiin, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja julkishallintoon. Ja komission ja valtuuskuntien kanssa kävimme tutustumassa Länsi-Balkanin tilanteeseen. Ja tilintarkastustuomioistuin on hyödyntänyt omia kokemuksiaan. Viimeisen seitsemän vuoden aikana on julkistettu seitsemän erityisraporttia. Ne näkyvät tässä kalvolla. Ja meidän täytyy tietää, mitä tämä Länsi-Balkanin liittymistä valmistelema väline tarkoittaa. Tässä on tietoja näistä liittymistä valmistelevista tukivälineistä 2007-2013 ja selkeästi näkyy, että Serbia oli suurin edunsaaja näissä hankkeissa ja myöskin alueellisille hankkeille myönnettiin 23 prosenttia tukea. Eli näitä varoja käytettiin aluetasolla ja se on erittäin merkittävää juuri tällä alueella. Näin voidaan lisätä yhteenliittymiä, alueellista yhteistyötä ja vahvistettiin hallinnollista kapasiteettia koko alueella. Erityisesti Berliinin prosessin ja muiden paikallishankkeiden kautta, esimerkiksi meillä on länsi investointirahasto, ja myöskin siellä on sitten paikallisen yhteistyön neuvosto. No miksi tämä länsi liittymistä valmisteleva tukiväline on merkittävä? Tällä alueella on paljon konflikteja, järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota, joten tämä tukiväline on ainoa rahoitusväline, joka puuttuu heikkoon hallinnointikykyyn julkishallinnossa, lain täytäntöönpanoon ja oikeuslaitokseen ja yhteenliittyvyyksiin kun ajatellaan näitä maita ja niiden naapurivaltioita. Mitä kysymyksiä esitimme raportissa? Ensinnäkin, onko komissio hallinnoinut hyvin tukivälinettä Länsi-Balkanilla? Ja toinen kysymys, vahvistiko tukiväline Länsi-Balkanin hallinnollista kapasiteettia? Eli Ensimmäinen kysymys, hallinnoiko komissio hyvin tätä välinettä? Me totesimme, että komissiolla ei aina ollut selkeitä tavoitteita, eikä se aina noudattanut tiukkoja ehtoja ja seurannut tilannetta, mutta se kuitenkin oli tehokas valvonnassa ja arvioinnissa, ja komissiolla oli myönteinen rooli lahjoitusten koordinoinnissa. Ja edunsaajien osalta havaitsimme, että Albanian, Bosnia-Herzegovinan ja Kosovon hallitukset toimivat hyvin puutteellisesti, mitä tuli oikeusvaltioperiaatteen arviointiin. Tukivälinen käyttö oli hankalaa johtuen hallinnollisen kapasiteetin puutteista. Meillä oli tiettyjä suosituksia. Ensinnäkin Tukiväline kakkosen liittyy selkeitä tavoitteita. Siellä oli mitattavissa olevia tavoitteita. Ja me otimme huomioon, kuinka paljon rahoitusta oli käytössä ja kuinka monimutkaisia poliittiset hankkeet olivat. Sitten me olemme tarkastelleet kaikkia tasoja näissä hankkeissa ja olemme systemaattisesti valvonneet arkaluontoisia hankkeita – ja olemme teettäneet ulkoisia arviointeja näistä hankkeista Länsi-Balkanilla. No sitten toinen kysymys, vahvistiko tukiväline Länsi-Balkanin hallinnointikapasiteettia oikeusvaltioperiaatteesta? Edunsaajilla oli riittämätön budjetti ja henkilöstö, eikä myöskään ollut poliittista tahtoa tehdä kunnollisia uudistuksia, ja siksi ainoastaan osittain on päästy kestävien tuloksiin. Ja hyvin vähän rahoitusta annettiin oikeusvaltioperiaatteeseen, syyttäjätoimintaan ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Sitten julkishallinnon uudistus ja alueellinen yhteistyö. No, monissa hankkeissa oli kestäviä tuloksia, mutta välinen kautta edunsaajat olisivat voineet oppia oppia toiminnasta julkishallinnossa. Länsi Balkanin investointirahasto kannusti alueelliseen yhteistyöhön. Ja mitä tulee alueelliseen julkishallinnon kouluun, niin sen tilannetta on vielä liian varhaista arvioida. Ja sitten meillä oli suosituksia. Eli edunsaajien pitäisi keskittyä liittyä tutkimuksiin, syyttäjätoimiin ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta pitäisi saada aikaan tuomioita. Ja tämä näkyy sitten tulevissa tukiväline määrärahoissa ja muissa eu erissä. Ja meidän täytyy saada tukea korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja meidän täytyy vahvistaa median vapautta. Ja sitten vielä viimeinen suositus, josta keskustelin myöskin Zellerin kanssa. Eli meidän täytyy tukea alueellista yhteistyötä ja varmistaa, että alueellisen yhteistyön neuvosto ja julkishallinnon alueellinen koulu saavat aikaan mitattavissa olevia ja kestäviä tuloksia paikan päällä. Me uskomme, että näitä maita ei voida käsitellä vain hakijamaina, vaan meidän pitää olla yhteinen alueellinen lähestymistapa, jotta koko alue kehittyy, jotta ne pystyvät myöhemmin sitten liittymään Euroopan unioniin. Olin iloisia siitä, että tämä raportti pystyttiin nyt julkistamaan Belgradin ja Sarajevon edunsaajille. Ja olimme iloisia siitä, että komission kanssa on tehty yhteistyötä ja komissio pani merkille tämän raportin ja suositukset. Se oli näistä samaa mieltä ja uskomme, että komissio sitten toimii tämän mukaisesti. Kiitoksia. Kiitos teille erittäin mielenkiintoisesta tärkeästä kertomuksesta. Suosittelen tätä kaikille luettavaksi. Serbia ja aluetta muutenkin tarkastellaan tämän vuoden aikana. Kesällä käymme paikan päällä tarkastelemassa asiaa, siksi tämä antaa hyvän katsauksen. Ja nyt puheenvuoro valmistelijalle, olkaapas esittelijälle, anteeksi, kollegat Seller. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset kollega Chabakatsille ja hänen tiimilleen tästä meta kertomuksesta liittymistä valmistelevaan tukeen ja naapuruustukeen, jota on Länsi-Balkanin alueelle myönnetty. Tämä on kuin lopputilin teko sen suhteen, mitä, minkä verran rahaa on näille valtioille annettu. Seikkaperäisesti kerrotaan myöskin tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta, komission toiminnasta – raportoinnista, muun muassa luokitteluun ja tilanteen arvioimiseen liittyen. Tämä on melkoinen työmaa. Oikein paljon kiitoksia tekemästänne työstä. Tulevien kuukausien aikana tulemme tekemään kanssanne tiivistä yhteistyötä, kollega Fasakas. Toivon ainakin niin, mutta olen vakuuttunut, että näin tulee tapahtumaan. Niin, mitä tähän sanoisi? Kun Jugoslavia hajosi 90-luvun alkupuolella ja sen jälkeen syntyi uusia valtioita ja joutuivat selviytymään vaikeista ja kivuliaista tilanteista, sisällissodista, suurista uhrimääristä, aineellisista vahingoista. Nämä maat saivat sitten konsolidointiprosessin kautta mahdollisuuden kehittyä. Se onnistui enemmän tai vähemmän hyvin. Slovenia täytti jäsenyyskriteerit hyvinkin nopeasti, jopa euroaluekriteerit, Kroatia samoin. Muissa entisen Jugoslavian maissa – ja meidän me mielenkiintoisessa maassa Albaniassa tilanne on aivan toisenlainen. Komissio on tehnyt hartiavoimin töitä ja investoinut varoja ja henkilöstön resursseja näiden maiden auttamiseksi, jotta ne voivat toimia paremmin itsenäisesti, jotta hallintotapa paranee, oikeusvaltion periaatetta sovellettaisiin ja että kyseiset, kyseisten maiden kansalaiset ymmärtäisivät, että Eurooppa ei halua jättää heitä yksin oman onnensa nojaan. Mutta kun katsotaan näitä maita, niin meidän täytyy havaita, että yksi maa, Kosovo, sitä ei ole tunnustettu kaikkien jäsenvaltioiden toimesta. Ja Makedonian osalta on vielä kiistely käynnissä maas nimestä ja muita vastaavia ongelmia on pöydällä, eli poliittisia ongelmia on vielä edessämme. Ja valitettavasti on vain todettava, että monet kansalaiset nuo, noissa maissa eivät ole enää hirveästi innostuneita Euroopan unionista ja näin monet muut kolmannet valtiot voivat omalta osaltaan vaikuttaa tilanteeseen. Viitaan tässä Venäjään ja Turkkiin sekä Saudi-Arabiaan. Ne yrittävät vaikuttaa omalta osaltaan näihin valtioihin. Eli se ei ole omiaan helpottamaan tilannetta, varsinkin kun muistetaan, että maiden sisäinen tilanne on epävakaa – Sieltä ei löydy toimivaa hallintoa, byrokratia jyllää laajamittaisesti. Hallinnon tehokkuus on tipotiessään ja henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Sekään ei helpota komission elämää työskennellessään paikan päällä mutta kyse on poliittisesta tehtävästä, johon meidän on vain jatkossakin tartuttava. Eli että Länsi-Balkanin maat ja kansalaiset saisivat sellaisen tunteen, että me toivomme heidän kuuluvan Eurooppaan, mutta prosessi tulee olemaan pidempi kuin ennakkoon luultiin. Eli ihan heti nämä maat eivät täytä unionin jäsenyyskriteereitä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa viitataan oivalla tavalla siihen, mitä nyt pitäisi tehdä. Esittelijän ominaisuudessa voin sanoa, että olen aivan täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Nyt ei vaadita vain ainoastaan komission ponnisteluja, ohjelmia toteutettaessa, vaan myöskin jäsenvaltioiden täytyy panostaa tähän yhtä lailla kuin ulkosuhdehallinnonkin. Eli näiden on varmistettava, että niin kauan kuin nämä maat saavat meiltä tukea, niin niin kauan niiden on myöskin täytettävä tukiin liittyvät kriteerit, eli korruptiovastainen taistelu, hyvän hallintotavan vaaliminen ja oikeusvaltio periaatteiden noudattaminen sekä kansalais- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Näitä kriteereitä pitäisi soveltaa edelleenkin, kun tukia myönnetään. Ja minulle on kerrottu, että monissa näistä maissa kansalaiset eivät edes tiedä, että unioni panostaa rahallisesti ja henkilöstöresurssein näihin maihin, jotta he voisivat jossain vaiheessa liittyä Euroopan unioniin. Tämä vaatii meiltä valistustyötä. Eli komissio ja varsinkin hallitusten paikan päällä on kerrottava asiasta kansalaisilleen. Näin saadaan lisää näkyvyyttä sille, että unioni tukee niitä voimakkaasti tiellä kohti vakaata valtion järjestelmää. Mutta tämä ei saa olla mitään nollasummapeliä. Jos jotain tarjotaan, niin vastapalveluksia kaivataan ja sillä saralla kaivataan vielä paljon. Eli mitä poliittiset tahot vielä joutuvat tekemään, niin kuin mietinnössä me kerromme. Kuten puheenjohtajakin totesi, me tulemme jatkossakin seuraamaan tarkkana tilanteen kehittymistä. Me emme halua heittää pyhätä kehiin päin vastoin, mutta me kaipaamme myöskin näiden valtioiden panostusta. Eli kun he todellakin haluavat liittyä jossain vaiheessa Euroopan unionin jäsenvaltioksi, niin se edellyttää konkreettisia toimia. Oikein paljon kiitoksia. No, tilintarkastustuomioistuin ja valiokuntamme ovat tehneet kyllä kovasti töitä. Me tiedämme, mikä on tilanne. Me olemme säännöllisesti käyneet Kosovossa ja jatkossakin tulemme ponnistelemaan ponnekkaasti tämän hyväksi. Balkan ja entinen Jugoslavia kuuluvat meidän kenttäämme ja olin aika lailla tyrmistynyt aina siitä, että nämä varat eivät tule käytettyä ainakaan sillä tavalla kuin toivottiin. Eli todellinen yhteistyö alueella edellyttää, että saadaan aikaiseksi talous- ja valuuttaunioni. Jonkinlainen tulliliitto pitäisi luoda – jos entisen Jugoslavian maiden läpi ajaa, niin huomaa, että rajat ovat todellakin rajoja. Tavarat eivät liiku, rahat eivät liiku ja sitä rata. Ja on valitettavaa, etteivät nämä aloitteet toimineet toivotulla tavalla. Ehkäpä komissio voisi kohta kertoa tästä enemmän. Eli mikä on alueellisen yhteistyön budjetin tila? Muita puheenvuoropyyntöjä tähän liittyen ei näytä enää olevan. Näin taitaa vain olla. No, näin sitten se vain on. Joten puheenvuoro komissiolle. Pääosasto Nier, kollega Jung, pääjohtajan neuvonantaja, olkapa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Olen kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa olla täällä. On myöskin hienoa huomata, kuinka me näitä molempia mietintöjä arvostamme. Ne ovat molemmat tasapainoisia, ne ovat rakentavia. Ja aivan varmasti me tulemme seuraamaan niiden suosituksia ja seuraammekin jo suosituksia, joita näissä mietinnöissä on tehty. Mitä tulee niihin heikkouksiin, joita tunnistettiin, ne ovat äh, selviä. Meidän pitäisi kuitenkin mielestäni myös pitää mielessä se, että me olemme onnistuneet äh, saamaan muutosta aikaan. Euroopan unionin tuella tänä hyvin vaikeana kautena. Eli tehokkuutta on ollut mukana ja olemme saaneet tulosta tässä prosessissa. Huolimatta siitä, että poliittinen konteksti on ollut erittäin vaikea, huolimatta niistä haasteista, joita alueella on, sodan arpien vuoksi, kuten me toteamme, sota jatkuu yhä, mutta ihmisten mielissä taloudellinen tilannekin on ollut hyvin dramaattinen tällä kaudella. Vuoden 2008 talouskriisin myötä se iski Länsi-Balkanille hyvin lujaa ja kosketti 20 prosenttia tuon alueen väestöstä. 20 prosenttia lähti alueelta pois. Taloudelliset indikaattorit ovat hyvin vaatimattomia surullisettomia, ja jos tarkastelemme työllisyyttä, erityisen surullisia. Seurannan suhteen meillä on kaksi välinettä, jotka ottavat huomioon monia niitä suosituksia, joita on tehty. Paljon vahvempi strateginen keskittyminen rajalliseen määrään sektoreita ja keskipitkän aikavälin strategia. Kyseessä ei ole siis se, että poimme yhden hankkeen kontekstista erilleen, vaan tarkastelemme koko kansallista kontekstia näillä prioriteettisektoreilla. Se on ensimmäinen tärkeä muutos, joka on nyt tehty menneisyyteen verrattuna. Me keskistymme indikaattoreihin paljon selkeämpi puitteisto on luotu ja niiden valvonnalle paljon vahvempi menettely. Myöskin tapa, jolla toimeenpano tehdään, on muuttunut. Meillä on enemmän välineitä. Myöskin IPA kahden alla on sektorikohtaisia välineitä. Tärkeämpää on kuitenkin äh, maiden itsensä harjoittama välillinen hallinta. Me olemme olleet varovaisempia ja toimineet täsmällisemmin ja näin me olemme vähentäneet äh, niiden varojen määrää, joita nämä maat hallinnoivat itse verrattuna menneeseen. Me olemme myöskin pyrkineet tukemaan poliittista sitoumusta ja kestävyyttä ja itse asiassa tämän seurauksena kahdessa maassa, Fyromissa ja Bosnia-Herzegovinassa, tämä on johtanut siihen, että rahoitustaso on laskenut hyvin dramaattisesti. Luonnollisesti tämä on asia, jolla on kaksi puolta. Mitä heikommaksi muuttuu, sitä vähemmän saa aikaan ja sitä vähemmän rahoitusta saa. Tämä on siis rangaitseva mekanismi, mutta meidän on varovaisia siinä, kuinka pitkälle viemme tämän kimmokkeet. Me olemme luoneet vuonna, olemme luomassa vuonna 2018 palkitsevan mekanismin, joka siis palkitsee niitä jäsenmaita, jotka ovat toimineet hyvin uudistuksissa. Ja tämä liittyy myöskin siihen, kuinka ne ovat onnistuneet ottamaan rahoitusta vastaan. Olemme myöskin tätä ohjelmointi kautta lyhentäneet projektien suunnittelun ja varsinaisen toimenpanon osalta. Tämä koskee suurinta osaa toimista. Me tulemme yhä käyttämään poliittista vuoropuhelua ja me olemme myöskin korkean tason neuvottelussa käyttäneet mahdollisuutta – tukea uudistuksia ja tukea poliittista sitoumusta. Ja me olemme näin pyrkineet äh, tekemään tukiosiosta tehokkaamman ja kestävämmän. Me tulemme yhä tukemaan myöskin korkean tason korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tulosten saamista. Tämä kyllä vaatii poliittista sitoumusta sekä viranomaisilta että vaatii sitoumusta, joka jatkuu pitkän aikaa. Me tulemme siis keskittymään vielä paljon enemmän julkisen varojen hallinnointiin. Tämähän on suuren huolen aihe. Pyrimme auttamaan pyrimme auttamaan maita hallinnoimaan omia varojaan paremmin. Tämä on suuri haaste, eikä tämä ole sitä, että tilanne ei aina ole sellainen, että Euroopan unionin varat pyrittäisiin kaikkein parhailla mahdollisella tavalla käyttämään, joten tämä on niitä seikkoja, jotka ovat saaneet hyvin paljon enemmän huomiotamme IPA kahden alla ja tämä on käynnistänyt paljon vuoropuhelua. Mitä sitten tulee perusperiaatteisiin, oikeus valtion periaatteisiin, hyvään hallintoon ja niin edespäin. Me olemme kiinnittäneet niihin jo hyvin paljon huomiota ja olemme valmiita toimeenpano uudistuksiin lisäämään rahoitusta tällä alalla tarpeen vaatiessa ottaen huomioon sen, että maat ovat valmiita sitoutumaan uskottavalla, kestävällä tavalla näihin uudistuksiin. Nyt yhteenvetona me tulemme jatkamaan yhä Länsi-Balkanin tukemista ja sen kansalaisten tukemista sekä poliittisen dialogin kautta että taloudellisen tuen kautta, jotta ne vastaisivat Euroopan unionin standardeja. Tässä kyseessä myöskin on se, että näistä maista voisi tulla Euroopan unionin jäsenmaita luonnollisesti. Välillä on käsitelty alueellista lähestymistapaa, kyllä. Tämä on jotakin, mikä on ollut poliittisella työlistalla. Aivan viime viikolla ensimmäisen kerran sodan jälkeen kuusi Länsi-Balkanin ministeriä tapasi Sarajevossa keskustellakseen siitä, minkälaisia prioriteetteja mailla on ja kuinka ne voisivat paremmin tehdä yhteistyötä ja kuinka tämä yhteistyö parhaalla tavalla sujuisi. Ähm, Berliinin prosessi on ollut tässä tärkeä. Se osoittaa uskoakseni sitoumusta siihen, että Euroopan unioni yhä on sitoutunut Länsi-Balkanin ja viime, viimeiset neuvoston loppupäätelmät viittaavat myöskin tähän suuntaan. Ja kyllä, todellakin Länsi-Balkan yksi talousalue, yksi tieteen alue. Me teemme nyt alueellisen yhteistyöryhmän kanssa töitä tarkastellaksemme lähestymistapaa sisämarkkinoiden luomiseksi alueella. Me keskitymme talouteen ja vapauksiin ja pyrimme luomaan toimintaohjelman, joka tähtää vuoteen 2020 ja siihen, mitä voidaan toteuttaa tuohon mennessä ja mitä toimia vaaditaan. Ja meillä on Länsi-Balkanin huippukokous, joka 12. päivä kesäkuuta järjestetään Triestissä Italiassa. Ja sinne kokoontuvat alueen pääministerit. He sitoutuvat tässä kokouksessa taloudelliseen yhteistyöhön. Enough for, for what the union is doing in terms of support to the Western mitä tulee sitten Euroopan unionin mahdollisuuksiin tukea Länsi-Balkania? Tämä on jotakin, missä me olemme hyvin tarkkoja, me keskustelemme asiasta ja pyrimme parantamaan näkyvyyttä. Me törmäämme kuitenkin moniin vääriin tietoihin ja paikkaansa pitämättömiin väitteisiin, joita levittelevät henkilöt ja tahot, joilla on intressejä näiden maiden sisällä ja niiden ulkopuolella. Ja meillä on melkoinen haaste tätä selvitellessämme. Kuitenkin tarvitsemme näkyvyyttä. Tietenkin tämä liittyy myös kärsivällisyyteen. Me alamme nyt nähdä kuinka esimerkiksi liikennealan investoinnit, joista olemme viimeisen parin vuoden aikana sopineet kansainvälisten toimijoiden kanssa ja Länsi-Balkanin foorumilla, joka on siis se foorumi, jolla näitä rahoitusyhdistelmiä luodaan Länsi-Balkanilla. Me tarkastelimme sitä, kuinka nämä Länsi-Balkanin maat saataisiin siis laajennettuun TEN teehen mukaan, liikenneyhteyksiin mukaan. Ehkäpä päätän nyt tähän. Luotan läheiseen yhteistyöhönne siinä, että pidämme Länsi-Balkanin ajan tasalla. Kiitoksia. Äh, Oikein paljon kiitoksia. Voin vakuuttaa teille, että me tuemme teitä näissä ponnisteluissanne, mutta kun alueellinen taloudellinen yhteistyö ei etene, niin silloin myöskään yhteistyö EUn kanssa ei voi tiivistyä. Eli jos yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa ei onnistu, niin miten se voisi onnistua unionin kanssa, joten tämä on melkoinen koetin kivi ja tästä syystä tämä on meille tärkeä asia ja me pidämme asiaa silmällä. Edustaja Salafranka seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yli korostaa tätä, jonka kuulimme sekä Zeller että tilin tarkastustuomioistuimen edustaja totesivat tämän. Hän sanoi, että tämä nyt on varmaan viimeisiä kertoja, kun hän on täällä Euroopan parlamentissa käymässä, mutta he puhuivat tästä rakentavasta lähestymistavasta. No, mikä merkitys Länsi-Balkanilla nyt on EU-ssa tällä vaikealla hetkellä? Myöskin puheenjohtaja tästä puhui ihan oikein. Eli me hyväksyimme täysistunnossa mietinnön, joka liittyy Montenegron tilanteeseen, ja alueella tapahtuu aika merkillisiä asioita. Tämän maan vaaliprosessi, no täysistunto ottaa kantaa sitten näihin muihin viiteen maahan, jotka ovat Länsi-Balkaneilla. Ne ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan vakautta. Ja kuten komission edustaja sanoi, nämä liittyvät näihin assosiaatiosopimuksiin. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja totesi selkeästi, että nyt vaikealla hetkellä EU tekee taloudellisia ponnistuksia. 2007-2014 on käytetty 5 miljardia euroa, ja meidän täytyy olla nyt valppaina sen suhteen, miten voimme parantaa läsnäoloamme. Tärkeää ei ole ainoastaan muista periaatteita. Komissiohan selitti näistä ponnisteluista, joita tehdään alueellisessa yhteistyössä ja myöskin uudistuksissa, näistä maissa. Erityisesti pitää torjua korruptiota, edistää hyvää hallintoa ja myöskin meidän täytyy tehdä yhteistyötä näiden maiden kanssa. Meidän ei pidä menettää vaikutusvaltaa, se on selkeä prioriteetti EUlle. Ja ymmärrän, että meillä on huomattavaa kapasiteettia parantaa hallintoa näissä varoissa, joita EU käyttää tällä alalla. Ja komissio ihan oikein totesi, tästä näkyvyydestä. Eilen puhuimme näkyvyydestä, mitä tulee parlamentin toimintapisteisiin, ja sitten puhuttiin parlamentin vastuuvapaudesta, mutta meidän täytyy muistaa tämä strateginen tärkeys Länsi-Balkaneilla. Ja sitten kun katsotaan näitä taloudellisia ponnisteluita, joita tällä hetkellä tehdään, niin me pystymme parantamaan näissä kohdissa, joista Zeller on maininnut niin tämä on valtava ponnistus, ja, mutta se on sen arvoista. Seller on ihan oikein todennut, että on parantamisen varaa. Me tiedämme, että komissiolla on huomattavia ongelmia, mitä tulee inhimillisiin resursseihin. Tarvitaan aika paljon väkeä hallinnoimaan tällaisia summia, mutta meidän kaikkien täytyy tehdä lisäponnisteluita, jotta voimme ylläpitää tätä strategista prioriteettia Euroopassa ja jotta pystymme mahdollisimman hyvin käyttämään näitä resursseja, joita käytetään Länsi-Balkanilla. Eli tässä minun kommenttini, puheenjohtaja. Tämä on hyvin mielenkiintoista keskustelua. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Sarvamaa. Madam Chair. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Niin, minäkin haluan omalta osaltani kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja varsinkin kollega Fasakasia tästä erittäin tärkeästä asiakirjasta. Kuten Frankakin, jolla on ulkosuhteen puolelta vankka kokemus, niin hän korosti sitä, että meidän täytyy kiinnittää huomiota enenevässä määrin tähän aiheeseen. Se, että miksi pyysin puheenvuoroa, on seuraava. En pidä siitä, että maanantai aamuisin, eli jälkikäteen lähdetään viisastelemaan. No joka tapauksessa minun on nyt tässä vain viisasteltava ja sanottava, että jokunen sata miljoonaa euroa on mennyt jokaiseen maahan, jotka täällä lueteltiin jokaisen rahoituskauden aikana 5,1 miljardia euroa kokonaisuudessaan, muista, uskoakseni seitsemän vuoden ajan jaksona. Ja viisastelen nyt sanomalla, että olin raportoimassa tai seurasin Jugoslavian sisällissota ja 25 vuotta sitten, ja jos olisimme johdonmukaisesti investoineet lasten koulutukseen Balkanin alueella, niin nämä lapset, jotka syntyivät sodan alla ja aikana ja syntyivät silloin, kun valtio romahti, niin nämä lapset ovat nyt kantamassa yhteiskunnallista vastuutaan lähivuosina. He tulevat sitten tekemään myöskin keskeisiä päätöksiä omissa kotimaissa. Haluan tällä sanoa sitä, että kun varat ovat vähissä näitä valtioita varten, niin niiden avulla meidän pitää saada muutoksia aikaiseksi. Eli panostamalla enemmän yksittäiseen valtioon. Jos vain jaemme rahaa tuon tuosta, niin kaikki saavat vähän ja loppu vajoaa byrokratian rattaisiin ja se ei johda mihinkään. 25 vuoden päästä kävisimme tämän päiväisen keskustelun uudestaan. Eli haluan vain sanoa, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uudestaan. Ja mielestäni meidän tulee varmistaa, että ruohonjuuritasolla järjestelmä toimii. Me emme voi pelastaa syöpäpotilasta, joka on ollut sairaana jo vuosikymmenten ajan. Meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen ja lähdettävä kasvattamaan alueen uutta sukupolvea. Meillä on oma vastuu kannettavanamme, jos me haluamme olla kiinnostuneita omastakin tulevaisuudestamme. Kiitoksia. Also gut. Hyvä, niin. Viisastelijalle, Petri. Valiokuntammehan oli se viimeinen jälleenrakennusviraston puolesta puhuja. Virasto, komissovirasto oli tärkeä, koska heti sodan jälkeen se toteutti hankkeita ja epäselvissä olosuhteissa se vain lopetettiin. Ja kun huomioidaan nämä ongelmat, muistan oikein hyvin, kun alkuun tulin tänne ja kuulimme viraston edustajia, sanottiin, että ei ollut sähköä tarjolla. Ja Kosovossa rehotti melkoinen korruptioskandaali sähköön liittyen. Sitten asuntorakentamista, teiden rakentamista – Eli olosuhteet olivat aivan järkyttävällä tolalla Balkanin ihmisten näkökulmasta katsottuna, ja ne poikkesivat vielä maasta toiseen. Ja väestöryhmien väliset ongelmat olivat olmel ongelmalliset. Siihen verrattuna nykytilanne on lähes paratiisin omainen, mutta siihenhän me emme tuudittaudu, vaan meillä on pidemmälle meneviä suunnitelmia, joten kyllä minunkin mielestäni meidän täytyy katsoa, mitä on saavutettu aikaiseksi. Kiitos kuuluu komissiolle ja unionille. Ilman Euroopan unionilla, unionia Balkanin tilanne olisi nyt vielä pahempi, joten nyt tilanne on paljon parempi kuin aikanaan. Sanottakoon se nyt ihan rehellisyyden nimissä, ettei tässä synny väärää vaikutelmaa tilanteesta. Kyllä, unioni voi olla ylpeä saavutuksista, mutta emme saa nyt jäädä lepäämään laakereillemme, sillä kuljettava tie on hyvin pitkä. Ja mitä tulee kansanryhmien väliseen sovinnon tekoon, se tulee olemaan aina tärkeä asia. Pienetkin edistysaskeleet olisivat hyviä ja ovat hyviä, Eri kantoja tähänkin liittyen on kuultu, mutta minä uskon, että kaikilla on oma tehtävänä, tehtävä hoidettavana ja siksipä toivoisin, että vähintään seitsemän hengen valtuuskunta lähtisi kesällä paikan päälle. Jos katsotaan Puolaa ja huhtikuusta tilannetta, kolme, neljä henkilöä, anteeksi kolme henkilöä on menossa sinne. Pyytäisin, että useampi lähtisi mukaan rakennerahastojen suurkuluttaja ja kolme puolalaista ja kiitin ulkopuolelta ja sitten kolme muuta edustajaa on lähdössä paikan päälle. Kyllä sinne pitäisi enemmän väkeä saada mukaan. Lähetän kohta vielä sähköpostin aiheeseen liittyen ja odotan, että kun Puola todellakin on suurin EU-varojen vastaanottaja, niin no vaikka kyse onkin pääsiäisen jälkeisestä ajasta ja haluaa matkustaa johonkin rauhalliseen kolkkaan aikaansa viettämään, niin silti mainostan nyt Puolaa kauniina maana. Me olemme nyt vain kolmistaan lähdössä sinne, sillä meidän uskottavuus on kaiken A ja O. Meiltä odotetaan paljon, meillä on tukijoita, meitä arvostetaan ja niin, tämän verran ihan niin kuin mainoksena unionin puolesta. Haluatteko vielä sanoa jotain komission puolelta? Oletteko tyytyväinen, ettei pahemmin tullut turpaan niin sanotusti? Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset Sellerille ja Fasakasille, mutta kollega Seller tietenkin saa vielä puheenvuoron ennen kuin siirrytään eteenpäin. niin, Ehkä meidän täytyisi vähän miettiä, kun on maita vaikka Puola. Eli täytyy miettiä, pitäisikö minä lähettää sinne valtuuskunta valiokuntaviikolla eikä vihreällä viikolla. Voitaisiin kysyä kaikilta val- valiokunnilta, olisiko siellä jotain matkustustarpeita. Ja sitten Länsi-Balkanista edustaja Salafranka ja Sarvomaa puhuivat tästä ihan oikein. Aina sanotaan, että toive kuolee viimeisenä. Mutta jos nyt katsotaan poliittista tilannetta ja poliittisia toimijoita alueella, niin silloin kyllä toivo on aika huonossa jamassa. Ja täytyy muistaa se, mitä Sarvamaa totesi. Eli ehkä on muita toiminta-alueita, joihin pitäisi keskittyä. Voisimme vahvistaa nuorten Erasmus-ohjelmaa Balkanin valtioissa. Ja ehkä meillä pitäisi olla kunnollinen viestintästrategia, jotta paikan päällä medioissa voitaisiin esitellä Euroopan unionia ja osoittaa, mitä tähän mennessä on saatu aikaan ja mitä tullaan tekemään, jotta ihmiset paikan päällä eivät menetä meihin uskoaan. Tällä hetkellä tämä on hyvin hankalaa, kun ajatellaan nyt näitä poliittisia toimijoita. Kiitos. Ja, ein weiser Satz. Viisaita sanoja. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset kollega Fasakasille. Oletan, että tapaamme vielä kertomusesittelyn tiimoilta. Ilmeisesti Moldova erityiskertomus on kyseessä, eikö vain? Das ist hotspot approach und... Tämä on se hotspot-lähestymistapa. Ja me laadimme juuri erityiskertomusta Turkista, ja se liittyy juuri siihen, mitä edustajana totesin Viime viikolla minulla oli kyseenalainen kunnia olla Ankarassa. No oli hienoa tietysti, että minut ottivat vastaan hallituksen ja parlamentin edustajat, joita vielä kiinnostaa läheinen yhteistyö ja tuleva yhteistyö EUn kanssa, mutta voin kertoa, että olin kyllä todella hämmästynyt, että kuten viime syyskuussa tapahtui Belgradissa, siellä oli alueiden komitean järjestämä tilaisuus. Ja kaikki maat eivät arvosta EUn rahaa, vaan sanovat, että nämä resurssit eivät riitä. He löytävät aina perusteita sille, jota voisi sanoa, että me olisimme ansainneet enemmän. Ja siksi olette oikeassa. Meidän pitää todeta, että ei tämä ole ilmaista rahaa, vaan se on rahaa, jonka tarkoituksena on auttaa teitä mukauttamaan ohjelmianne EUn standardin mukaiseksi. Teidän pitäisi arvostaa sitä, ja kuten oikein totesitte, poliittisen dialogin pitää, sen pitää mukautua tähän ja meidän pitää pyrkiä kestäviin tuloksiin. Mutta minä tulisin mielelläni kanssanne Belgradiin ehkä kesä-heinäkuussa, milloin se sitten toteutuukin. Kiitos. Se olisi hienoa, oikein paljon kiitoksia. Tämä tästä. Oletan, että tapaamme vielä uudemman kerran, joten ei sanota vielä hyvästi, mutta kiitokset yhteistyöstä. Kiitokset myöskin komissiolle. Tämä asia on käsitelty tältä erää loppuun. Näin pääsemme esityslistan kohtaan seitsemän. Kyse on tutkimuksesta koskien jäsenvaltioissa huomattuja eturistiriitatilanteita EU-varojen hallinnoinnissa. Bluma ja Sans, kollega Henkel, Biki, ja Moilanen ovat täällä vieraanamme. Tervetuloa. Meidän esittelijämme on kollega Blaja Kova. Te haluatte varmaankin alustaa tätä keskustelua. No, olkapa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ähm, kaikki edustajat, hyvät kollegat ja vieraat, aivan aluksi haluaisimme ähm, tarkastella tätä tutkimusta, joka käytännössääntöjä ja eturistiriitoja kaikissa Euroopan unionin rahoituksessa tarkastelee. Hyvä hallintotapa on tämä valiokunnan suuria huolenaiheita, mitä tulee rahastojen toimintaan sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla on tärkeää valvoa sitä, ettei kukaan sekaannu Euroopan unionin varojen oikeaan käyttöön. Avoimuus on erittäin tärkeää, erityisesti viime vuosina, äh, kun menestykselliset äh, liikemiehet ja naiset ovat äh, toimineet eivät, vaan kansallisesti myöskin eurooppalaisella tasolla. Minä olen siirtynyt liike vasta politiikkaan ja on hyvin mielenkiintoista tarkastella, mihin suuntaan nämä kysymykset nyt kehittyvät. Hyvin nopeasti liittyen eturistiriita kysymyksiin. Tätä on tutkittu ja analysoitu jo niin monta kertaa. Vuonna 2005 OECD julkaisi työkalupakin eturistiriitojen torjumiseksi julkisella sektorilla vuonna 2007 komissio tilasi vertailevan tutkimuksen, jossa analysoitiin tapoja puuttua julkishallinnossa toimivien henkilöiden eturistiriitoihin Euroopan unionissa. Vuonna 2010 IMF tilasi tutkimuksen eturistiriitoihin puuttumiseen liittyen IMFn piirissä. Vuonna 2009 KONT, tämä valiokunta, tilasi komission jäsenille käytännössäädöstön, jotta tehokkuutta voitaisiin parantaa. Tässä seurattiin vuoden 2014 tutkimuksella ja vuonna 2012 Baselin yliopisto tarkasteli globaalisessa yrityshallinnossa ilmeneviä eturistiriitoja. Hyvin paljon on siis jo tehty. Mutta tätä tutkimusta Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta pyysi. Tarkoituksena oli analysoida olemassa olevaa lainsäädäntöä ja käytännön säännöstöjä ja eturistiriita riskejä sekä kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla Euroopan unionin äh, rahoituksen yhteishallinnointitilanteissa. Tämä tutkimus tarkasteli olemassa olevaa lainsäädäntöä, eturistiriitojen hallintaa ja pyrki vastaamaan siihen, onko käytännössäännöstö eturistiriitojen osalta kaikkein paras tapa ratkaista ongelma. Me pyrimme identifioimaan parhaat käytänteet, joita on olemassa kansallisella ja paikallisella ta- tasolla, ja mm, analysoimme tilannetta. Tämä oli tarkoituksemme. Uskoakseni tutkimus monet näistä tavoitteista tavo- saavutti. Ja mielelläni anna nyt tutkimuksen laatijoille mahdollisuuden puhua tietyissä asioissa. Haluaisin mennä vielä pidemmälle, joten jätän nämä kysymykset nyt ja puhun uudelleen näiden esitysten jälkeen, jos olette. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Näin Tutkimuksen laatijat saavat puheenvuoron. Kuka aloittaa? Thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Kiitokset mahdollisuudesta esitellä tämä tutkimus käytännössäännöistä ja eturistiriitatilanteista, joita voi syntyä EU-rahoja hallinnoidessa kaikilla hallinnon tasoilla. Tarkoituksena oli selvittää, että miten jäsenvaltioiden hallinto toimivat unionin varoja hallinnoitaessa. Me lähdemme alkuun kertomaan tästä kontekstista, sitten tehokkuudesta ja hyvistä käytänteistä sekä suosituksista. Sen jälkeen toivottavasti voimme vastata sitten mahdollisesti esille tuleviin kysymyksiin. Eli syyskuu 2016-tammikuu 2017 välinen aika oli tutkimusajankohta, ja kuten sanottu, me katsoimme eri tekijöitä sekä pehmeää että kovaa lainsäädäntöä, jolla riippumattomuus voidaan vaalia sekä alueelle että paikallisella tasolla, varsinkin eturistiriitatilanteissa. tilanteessa. Me yritämme estää eturistiriita tilanteita silloin, kun unionin rahoituksen hallinnoinnista vastaavat eri tahot, varsinkin kun kyse on aluekehitysrahastovaroista ja sosiaalirahastovaroista. varoista. Varsinkin silloin, kun tämä vaikuttaa komitean jäseniin – maan tilanteesta riippuen, niin seurantakomiteassa voi olla edustettuna sidosryhmien edustajia, esimerkiksi kansallisia ja aluetason edustajia sekä sosiaalialan ja taloudellisia kommentteja, sitten temaattisia asiantuntijoita tutkimuskehitysalalta, ympäristöalalta ja niin poispäin. Ja tässä on huomioitu ne tekijät, joilla voidaan vaikuttaa tilanteeseen positiivisesti. Eli henkilö, joka edustaa monitorointikomiteassa pientä yritystä tai järjestöä, niin sehän on taloudellinen toimija. Samalla niin se voi olla eturistiriita tilanteessa, jos tämän kyseisen henkilön oman yrityksen tilanne paranee hakemustilanteessa. Eli uusilla määräyksillä yritetään puuttua tällaisiin eturistiriitatilanteisiin. Tähän asti vain vähän tätä asiaa on käsitelty, joten me keskitymme kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, mikä on tämänhetkinen tilanne, minkälaisia eturistiriita politiikka on olemassa, toimiiko se ja mitä vielä pitäisi tehdä. Me kävimme läpi näitä asiakirjoja, haastattelimme henkilöitä, jotka vastaavat unionvarojen hallinnoinnista ja tutkimme erilaisia asiaa käsitelleitä tutkimuksia. Olimme muun muassa Olafiin, kansalaisjärjestöihin yhteydessä, unionin oikeusasiamiehen ja muihin. Me olimme yhteydessä eri tahoihin siis ja saimme palautetta. Ja näiden selvitysten perusteella halusimme tietää, toimiiko järjestelmä. Me keskityimme seitsemään maahan tutkimuksissamme ja katsoimme, minkälaista eturistiriitapolitiikkaa on sovellettu muun muassa yhteistyössä etäalueen ja Norjan kanssa. Mitä tulee eri rahastoon, sen suhteen käytetään komission ohjeistusta. Komissio on antanut strategia-asiakirjoja ohjeistusta sidosryhmille, jotta epäsäännönmukaisuuksilta voidaan välttyä. Jos katsotaan tätä taulukkoa, niin näette, että vuoden 2000 2010-2011 petoksen vastainen strategia ei mainitse tätä lähestymistapaa, mutta sen jälkeen se on huomioitu. Kannattaa myöskin muistaa, että nämä asiakirjat liittyvät pitkälti julkisiin hankintoihin. On olemassa vain muutamia harvoja viittauksia eturistiriitatilanteessa muissa kuin julkisissa hankinnoissa. Olemme havainneet, että tämänhetkiset toimit liittyvät petoksen vastaiseen toimintaan julkisten hankintojen osalta ja millä tavalla eturistiriitatilanteet tähän vaikuttavat. Kannattaa muistuttaa, että komissio on ponnekkaasti toiminut ja ollut yhteydessä yli 1500 sidosryhmän edustajaan ja mielenkiinnolla olemmekin tarkastelleet jäsenvaltioiden vastauksia koskien eri rahastoon liittyviä täytäntöpanon toimia. Kristoff kertoo tästä tuonempana vähän lisää. Yeah, let's go now. Niin, huomenta. Mennään sitten tähän sisältökysymykseen. Ennen kuin puhun näiden eturistiriitojen sääntöjen tehokkuudesta, niin Ensin haluaisin tehdä muutaman huomion. Itse olen työstä kysymyksiä ehkä 15 vuotta sitten. Ja silloin kun käsiteltiin eturistiriitoja, niin ne olivat oikeastaan aika filosofia, abstrakteja kysymyksiä. Mitään lainsäädäntöä oikeastaan ei vielä ollut. Paljastus, vaatimukset, eettiset komiteat, tilintarkastuskomitea. Kaikki, kaikkea tätä vielä ei ollut olemassa. Ja nyt tänä kautena etiikka, rehellisyys ja eturistiriidat, näitä on nyt huomattavasti enemmän. Nyt meillä on sitovia sääntöjä ihan kansainväliselläkin tasolla ja EUn tasolla ja kansallisella tasolla. Tutkimuksessa myöskin alue- ja kansallis- ja paikallistasolla on tällaisia sääntöjä. Eli sääntöjä kyllä piisaa ja laillisesti sitovia välineitä. Ja sama koskee eettisiä sääntöjä. No nyt ei riitä aikaa keskustella näiden sääntöjen tehokkuudesta, mutta viime vuosina on nähty, että näistä välineistä on tullut äärimmäisen suosittuja. Ei oikeastaan ole enää mitään järjestelmää tai hallintoa tai alaa tai ammattiryhmää, jossa ei olisi jonkinlaisia eettisiä sääntöjä. Eli nämä eettiset säännöt ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet. Ja ihan menen sanoen, nämä eettiset säännöt ovat paperitiikereitä. Ne hyväksytään, mutta ne eivät ole mitenkään eläviä asiakirjoja. Mutta ne ovat kuitenkin hyvin näkyviä välineitä, kun torjutaan korruptiota ja eturistiriitoja. No, meillä on erilaisia välineitä ja suuntaviivoja ja tutkimuksessa on havaittu, että on valtavasti hyvin hyödyllisiä ja mielenkiintoisia välineitä ja suuntaviivoja. Niitä ei ollut ollenkaan vielä olemassa 15 vuotta sitten. Komissiolla on välineitä, OECDllä on välineitä. No, kyse on nyt sitten siitä, pannaanko näitä sääntöjä sitten käytännössä täytäntöön. Ja sitten eettiset komiteat, ja sitten on näitä integriteettiin liittyviä virkamiehiä. Nämä ovat aivan uusia asioita, ja nyt keskitytään yhä enemmän täytäntöönpanoon. Pari vuotta sitten eturistiriittapolitiikka oli lähinnä symbolista. Hyväksyttiin sääntöjä ja asia loppui sitten siihen. Ei ollut oikeastaan täytäntöönpanoa, eturistiriitakysymyksissä. Mutta nyt on nähty, että kiinnitetään enemmän huomiota täytäntöönpanoon. Ja tämä tietysti liittyy hyvin läheisesti näihin paljastussääntöihin ja erilaisiin rekistereihin. Ja nyt on myöskin enemmän avoimuutta kuin aikaisemmin. Näistä asioista puhutaan paljon enemmän mediassa. Ja nyt on enemmän avoimuutta ja mediassa käsitellään näitä asioita, mutta nyt on myöskin enemmän skandaaleita. Ja jos on enemmän skandaaleita, niin tämä tietysti liittyy sitten luottamuksen tai luottamuksen puutteeseen. Ja sitten tehokkuus. Eli viimeisen 15 vuoden aikana on havaittu, että eturistiriitapolitiikka ja säännöstö on tullut yhä tärkeämmäksi ja suositummaksi. Joissain maissa on valtavasti toimintaa tällä alalla. Ja eri kysymys sitten on, ovatko nämä politiikat ja säännöt tehokkaita. No miten sitä voidaan mitata? No, hiljattain tehtyjen tutkimusten mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että petokset tai korruptio vähenisivät vaan päinvastoin ne ovat lisääntyneet. Eli nyt täytyy miettiä, ovatko nämä korruptiovastaiset tai eturistiriitasäännöt tehokkaita. Puhun juuri siitä, että meillä on yhä enemmän sääntöjä ja lakeja, mutta mitä enemmän asioita määritellään eturistiriidoiksi, niin sitä enemmän niitä säännellään, sitä enemmän on politiikkaa tällä alalla ja se sinänsä on tietysti ihan myönteinen kehityssuunta. Mitä enemmän mutta sitä enemmän myöskin näitä sääntöjä ja periaatteita saataan rikkoa. Ja mitä enemmän niitä rikotaan, niin sitä enemmän on sitten raportointia. Näistä puhutaan julkisuudessa, raportoidaan skandaaleista ja sitten syntyy yhä enemmän epäluottamusta. No etiristiriidoilla ja sääntöillä, säännöillä halutaan lisätä luottamusta, mutta eturistiriitapolitiikka liittyy läheisesti luottamuksen puutteeseen. Eli tässä on nyt tämä ristiriita. Meidän pitäisi lisätä luottamusta ja meidän pitäisi suojella rehellistä toimintaa, mutta tämä aina kuitenkin liittyy epäluottamukseen. Mikäli näitä sääntöjä ja lakeja rikotaan, koska on yhä enemmän lakeja ja sääntöjä. No, en nyt puhu näiden lakien tehokkuudesta, mutta on aika yllättävää huomata, että nämä lait ovat niin suosittuja. Kaikissa järjestöissä on sääntöjä, virkamiehillä on omat säännöt, kaikilla ammattiryhmillä on omia sääntöjä ja lakeja, mutta silti on edelleen monia avoimia kysymyksiä, kun ajatellaan näiden sääntöjen ja lakien tehokkuutta. No, sitten siirrymme tähän tutkimuksen sisältöön. Suurin ongelma eturistiriitojen osalta on tieto näiden ongelmien laajuudesta. Me emme pysty tästä kyllä kertomaan, koska me emme tiedä. Olemme tehneet paljon tutkimusta, kyllä, mutta me saimme kasattua hyvin vähän näyttöä eturistiriitojen laajuudesta. Tähän mennessä on ollut hyvin vähän valvontaa eturistiriitojen osalta. Korruption vastaista poliittisten toimien suosio kasvaa. Voitaisiin jopa sanoa, että se on nyt tällä hetkellä seksikästä. Mutta sitten kun valvotaan eturistiriitoja, niin sitä ei oikeastaan vielä ole. Olemme olleet yhteydessä esimerkiksi Olafin, ja Olaf totesi, että ei, me emme valvo eturistiriitoja Euroopan tasolla, eikä kansallisellakaan tasolla. Ei kukaan oikeastaan valvo näitä eturistiriitoja. Alue- ja paikallistasolla ei ole tällaista valvontaa myöskään. Ja tämä on ongelma, joka havaittiin, kun katsottiin tätä tilannetta, joka liittyy rahoitukseen näissä valvontakomiteoissa. Eturistiriitojen valvonta on edelleen kunkin komitean kontolla. Siellä on itsesääntelyä. Ei ole mitään ulkoisia riippumattomia valvojia, sen suhteen, mitä nämä komiteat varsinaisesti tekevät, eikä tämä toimi. Eli olemme tehneet haastatteluita, kenttätyötä. Meille tästä asiasta ei ole paljon tietoja saatavilla ja olemme puhuneet valiokuntien puheenjohtajille ja hyvin usein he olivat sitten ystävällisiä ja antoivat meille nämä säännöt nähtäväksi. Ja näissä komiteoissa, menettelysäännöissä, useimmissa tapauksissa oli mainittu eturistiriidat. Mutta eri asia sitten on, puhutaanko eturistiriidoista ja pannaanko näitä sääntöjä sitten täytäntöön komiteassa. Ja me saimme näyttöä siitä, että useimmissa komiteoissa valtaosassa maita näin ei tapahdu. Eli siellä on hienoja menettelysääntöjä useimmiten, joissain maissa säännöt ovat yksityiskohtaisempia kuin toisissa. Mutta sitten kun katsotaan näiden komitean päivittäistä työtä, niin näistä asioista ei keskustella. Eikä niiden toiminta myöskään ole läpinäkyvää. Löysimme hyvin vähän pöytäkirjoja, joissa olisi keskusteltu eturistiriidosta, että ne olisivat olleet esityslistoilla. Ja että olisi sitten koitunut seuraamuksia, mikäli eturistiriitarikkomuksia olisi esiintynyt. Eli yksi tärkeä tutkimustulos oli se, että itsevalvonta ei toimi. Pitäisi olla riippumatonta valvontaa eturistiriitojen osalta näissä komiteoissa. Pitäisi olla enemmän läpinäkyvyyttä, mitä tulee pöytäkirjoihin ja päätöksentekoon näissä komiteoissa. Ja erityisesti, ja pyydän nyt anteeksi, tämä ehkä kuulostaa kovin teoreettiselta, mutta Pitäisi olla enemmän eettistä johtajuutta, enemmän tietoisuutta. Tämän kunkin puheenjohtajan vastuulla. Näissä komiteoissa pitää noudattaa näitä käytännön sääntöjä ja siellä pitää keskustella näistä menettelysäännöistä, mutta hyvin usein puheenjohtajat eivät ota näitä asioita esille, eturistiriitoja esimerkiksi. Ja tärkeä kysymys nyt on, miksi eturistiriidoista ei keskustella? Eli nyt on, ympyrä on kierretty. En nyt tarkoita, että nämä olisivat pahoja ihmisiä. Useimmissa tapauksissa komitean jäsenet ja puheenjohtajat aliarvioivat näitä haasteita ja ongelmia, jotka liittyvät eturistiriitoihin. Siellä suvaitaan eturistiriitoja. He pitävät, heistä on liian monimutkaista keskustella eturistiriosta, Sehän vie paljon aikaa. Onhan heillä muitakin asioita keskusteltavana. Eli näin ollen eturistiriidosta ei paljon puhuta. No, näiden komiteojen puheenjohtajilla on merkittävä rooli, heillä on vastuuta. Ja meidän mielestämme puheenjohtajien pitäisi kantaa enemmän vastuuta. Heidän pitäisi tiedottaa näistä asioista enemmän, kun ajatellaan eturistiriitojen käsittelyä näissä komiteoissa. No niin, eli poliittisessa elämässä, kun ajatellaan laillista toimintaa, niin eturistiriitojen rooli on muuttunut valtavasti viime vuosina. Tästä on tullut politiikan ala, jolla on valtavasti toimintaa, mutta sitten kun katsotaan näitä komiteoita, vaikka rakennerahastojen alalla, niin todellisuus on sitten ihan erinäköinen eturistiriidoista ei puhuta ollenkaan. Kiitos. Um, yeah, uh, thanks also from my side for having us here. Kiitoksia myöskin omasta puolestani siitä, että kutsuitte meidät tänne. Minä Christoph Demkenin analyysin pyrin puuttumaan ja korostamaan tiettyjä hyviä käytänteitä, joita keräsimme tämän tutkimuksen aikana ennen kaikkea EA ja Norja rahoituksesta. Meidän pitää nyt ehkä hypätä hiukan eteenpäin. Kyseessä on nyt ö, sivu numero yhdeksän. Voisiko olla mahdollista hypätä eteenpäin esityksessä? Hyvät käytänteet ovat otsikko. Nyt olemme oikealla sivulla. Kuten todettua, vähän tietoa tai tietoisuutta joustavuutta on olemassa. Me havaitsimme, että erityisesti niissä tapauksissa, joissa myönteisiä esimerkkejä oli, aktiivinen mukaan ottaminen oli tärkeää ulkopuolisten asiantuntijoiden ja arvioijien mukaanottaminen, jotka arvioivat riskejä ja ohjelmien riskialttiutta oli tärkeää. Ja oli tärkeää myöskin tässä kontrollijärjestelmässä tunnistaa heikkoudet suoraan. Oli myöskin tärkeää vahvistaa kantelumekanismeja, jotta voisimme ennakoida riskejä ja välttää toistuvia väärinkäytöksiä omaksumalla tarpeelliset tavat ja välineet, kuten esimerkiksi väärinkäytösten ilmiantajien osalta periaatteet näin, että voisimme saada väärinkäytöksistä tietoja jo etukäteen ja pyrkiä torjumaan niitä. Olisi mielenkiintoista eh, saada kaikki standardimenettelyistä poikkeavat eh, tapaukset ylös listalle. Tämä on jotakin, mitä EA ja Norja hankkeissa on tehty. Siellä on raportoitu sääntöjen vastauksista. Jokainen sääntöpoikkeama otettiin listalle mukaan, johtipa tämä sitten ristiriitatilanteeseen tai ei. Tämä auttoi erässä hankaluudessa, jonka me olimme tunnistaneet, nimittäin siinä, että yleistä valvontaa ei ollut kylliksi. Tämä saattaisi olla väline, jonka myötä me voimme potentiaalisia väärinkäytöstapauksia tarkastella ja se voisi olla hyvin hyödyllinen väline saada käyttöön. Me myöskin havaitsimme, että on tarvetta sisäisille arviointiprosesseille tapauksissa, joissa sääntöjen vastaisuuksista on epäilys, ja tämä pitäisi yhdistää jälleen kerran riippumattomaan tilintarkastukseen ja valvontaan. Tämä olisi tapa toimii ja tässä olisi erittäin tärkeää ottaa riippumattomat ulkopuoliset asiantuntijat mukaan. Mitä tulee sitten paikan päällä tapahtumaan valvontaa erityisesti korkean riskitason alueella, kuten hankinnoissa tai sellaisissa menettelyissä, jotka ovat mm, poikkeavia esimerkiksi hankintakilpailujen kohdalla. On myös tärkeää, että me etenemme alhaalta ylöspäin. Näin voimme tunnistaa ongelmia, joita ohjelmien toimeenpanossa esiintyy, ja voimme näin näiden tietojen pohjalta luoda uusia välineitä, jotka auttavat puuttumaan tuleviin eturistiriitatilanteisiin. Näistä hyvistä käytänteistä voisimme nyt mennä suosituksiin. Se on seuraava dia. Me havaitsemme, että ei ja Norjan tapauksissa esimerkiksi on ollut hyödyllistä tuoda riskien hallinta vastaavalle esiin ongelmia, joita tietyillä sektoreilla ilmenee, tai jos ohjelmat ovat kyllin suuria, ohjelmakohtaisia riskejä, näin ne voidaan ottaa huomioon, kun arviointiin valikoidaan kohteet. Tietenkin täytyy ottaa huomioon monet eh, taloudelliset eh, intressit eh, ja julkiset rekisterit. Tämä esiin tuotu tieto kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa dokumenteissa on tärkeää. Meidän täytyy kasvattaa tietoisuutta siitä, kuinka nämä eturistiriidat saattavat vaikuttaa tuloksiin meillä saattaa olla tässä yhteydessä esimerkkeinä yksittäisiä eturistiriitatilanteita, sillä tässä kuulimme, että ihmiset eivät juurikaan ymmärrä, minkälaisia vaikutuksia näillä voi olla. Ne vaikuttavat ehkäpä harmittomilta, mutta sitten kehittyy sellainen dynamiikka, joka lisää eturistiriitojen vaikutusta. Tämän tiedon mukaan ottaminen ja eturistiriita kysymysten tarkastelu kaikissa valvontamenettelyissä – on mukana ja me olemme arvioineet kaikki nämä menettelyt protokollat ja sitten eettinen fokus, eettinen johtajuus oli se sana, joka tässä esiintyy. Meidän täytyy tältä osalta tehdä mahdolliseksi sellainen kulttuuri, että ihmiset jo etukäteen tuovat asioita esiin. Tämä auttaisi meitä puuttumaan merkittäviin taloudellisiin intresseihin ja ristiriitoihin. Meidän täytyy kehittää todennäköisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa mm, pohtia kysymystä. Ja meidän täytyy päivittää toimintaamme. Yhteiskunta kehittyy, tekniset eh, menetelmät kehittyvät ja eturistiriidat muuttuvat tämän kehityksen myötä, joten emme voi vain istuskella ja käyttää jotakin kiinteää sääntöistöä, joka ei enää pädekään nykytilanteeseen. Nämä ovat ne tärkeimmät suositukset, jotka minä halusin tehdä. Luonnollisesti lisää on tässä kertomuksessa mukana. Ja kiittäisin teitä huomiosta. Kiitos. Herzlichen Dank für die wirklich sehr interessant. Niin, paljon kiitoksia näistä erittäin mielenkiintoisista kommenteista ja selvityksistä enemmän kuin uskalsin odottaa, joten sydämelliset kiitokset. Kyllä tällainen parhaiten käytänteiden ohjesääntö olisi hyvä toimittaa. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tähän tutkimukseen on tehty paljon työtä ja haluan kiittää teitä tästä hyvästä työstä. Ehkä pitäisi syvemmin käsitellä tiettyjä asioita. Neljä kysymystä. En nyt tiedä, saammeko vastauksia tänään, mutta katsoin näitä asioita nyt tässä tutkimuksessa. Eli ensinnäkin sivulla 53, no ei tällä sivulla tule niin merkitystä. Siinä todetaan, että ehkä on yhteys, kun ajatellaan eturistiriitojen tasoa ja luottamusta julkisiin instituutioihin. Pohjoismaissa on hyvin paljon luottamusta ja siksi siellä pystytään käyttämään aika pehmeitä välineitä, esimerkiksi vapaaehtoisia sopimuksia tai suuntaviivoja. Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä, jotta pystytään puuttumaan tähän korkean epäluottamuksen tasoon EU:ssa? Siis ihan helppo kysymys, eikö niin? may I, may I, I will ask, I will ask for... Siis minulla on neljä kysymystä. Toinen kysymys. Sivulla 54. Te puhutte työllisyyden pääosastosta ja teette johtopäätöksen, koska EUlla on vähän toimivaltaa korruption vastaisessa toiminnassa ja eturistiriitojen vastaisessa toiminnassa, niin EUlla on aina ainoastaan rajallisesti välineitä tämän EKK-rahaston puitteissa. Miten EUn toimivaltaa voitaisiin parantaa, jotta sitä ei katsottaisi, että tässä puututaan jäsenvaltioiden suvereniteettiin? Meidän täytyy löytää tähän oikea tasapaino. Eli EU-rahoituksen hallinto ei ole sitä, että puututaan jäsenvaltioiden suvereniteettiin. Meidän täytyy suojella EUn taloudellisia etuja, eli meidän täytyy löytää tasapaino näiden kahden asian välillä. Eli mitä mieltä olette tästä? Ja kolmas kysymys. Päätöks, päätelmänne sivulla 65. Säännöt ovat hyödyllisiä ainoastaan niille, jotka haluavat ohjeita, koska he haluavat toimia eettisesti. Ja tämä on kyllä ihana lause. Tämä nyt ei ole kovin hyödyllinen meidän valiokunnallamme, mutta jos julkisessa tehtävässä toimii ja haluaa toimia eettisesti, niin todennäköisesti säännöt eivät häntä estä. Katsotteko, että tulevaisuudessa kun torjutaan eturistiriitoja, silloin käytetään pehmeitä sääntöjä, esittäviä sääntöjä, ja että sen sijaan, että luotaisiin yhä enemmän monimutkaista ja sitovaa lainsäädäntöä. Ja sitten viimeinen ja kaikkein kiperin kysymys. Eli haluaisin kuulla kantani tähän. Mitä mieltä olette tästä uudesta eturistiriita-määritelmästä kohdassa 57 uudessa varainhoitoasetuksessa? Siinähän todetaan, että kohdan, kohta yksi ajatellen eturistiriita on olemassa silloin, kun puolueeton ja objektiivinen toiminta rahoitustoimissa – on vaarantunut syistä, joihin liittyy perhe, tunneelämä, poliittiset siteet, taloudelliset edut tai muut edut, jotka ovat yhteisiä tämän henkilön ja vastaanottajan kanssa. Tässä ei ole määritelty perhettä, tässä ei ole me katsottu, mitä ovat taloudelliset tai kansalliset siteet kuuluuko perheeseen vaikka joku kaukainen sukulainen, jonka on kerran tavannut elämässään tai ehkä ei koskaan. Entä sitten poliittiset siteet? Liittyykö se omiin poliittisiin mielipiteisiin tai henkilön, joka on samassa puolueessa? Ja sitten kansalliset siteet. Tarkoittaako sitä, että kaikki, jotka edustavat samaa kansallisuutta, niin heidän ei pitäisi olla mukana tässä prosessissa. Ja tässä sitten poistetaan sitä yhteishallintoa tietyissä kohdista. Eli mitä mieltä olette siitä, että nämä määritelmät uudessa varainhoitoasetuksessa ovat näin epämääräisiä? Tiedän, että nämä ovat hankalia kysymyksiä, mutta esittelijänä olen moneen kertaan käynyt läpi tämän tutkimuksen ja nämä konkreettiset asiat otin sieltä esiin ja haluaisin vähän syventyä paremmin näihin kohtiin. Oikein paljon kiitoksia. Teen parhaan, niin nämä ovat toden totta monisyisiä, mutta yhtä lailla tärkeitä kysymyksiä. Tähän viimeiseen ja ensimmäiseen ja kolmanteen minä vastaan ja Tomas sitten vastaa toiseen kysymykseen. Useinhan kyse on ristiriidasta, varsinkin tästä viimeisestä kysymyksestä puhuttaessa. Tunnen vain yhden ainoan tutkimuksen, joka julkaistiin saksalaisen juristin toimesta Euroopan neuvostolle koskien perheen määritelmää ja poliittinen sitoutuminen. Nämä yleiset määritelmät siis ylipäätään olivat kohteena. Toden totta, tässä on dilemma, sillä yhtäältä määritelmät ovat laajoja, yleisluonteisia ja ne muuttuvat kuten perhe, käsitteenä muuttuu ja kansalaisuuden sisältö muuttuu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me kaipaamme mää tarkemman määritelmän muun muassa sukulaisista, kuka kuuluu sukulaisten piiriin, mitä tarkoittaa perhe, koska muuten nämä ovat liian laaja-alaisia ja siten tehottomia. Toisaalta taas mitä haluamme saada aikaiseksi, kuinka pitkälle haluamme mennä. Haluammeko perheen kattavan myöskin lähiystävät tai Amerikan sedät ja tädit. Perheen tiukalla määritelmällä voitaisiin mennä hyvinkin pitkälle yksityiskohtiin ja pelkään pahoin, että se johtaisi yksityisyyden suojan rikkomiseen ja todelliseen eturistiriitapolitiikan byrokratian kasvamiseen. Se on ongelma, mutta me tarvitsemme selkeämmän määritelmän, sillä muuten 57 artikla olisi hyödytön, mutta toisaalta jos määritelmä on liian yksityiskohtainen, niin se puuttuisi aika lailla yksityisyysasioihin ja olisi toimimaton. Tämä Amerikan, se jota tuskin tunnen, niin eihän varmaan pitäisi siitä, että näitä tietoja olisi käytettävissä, joten me tarvitsemme tärkeämmän, tar, tarkemman muun muassa perhemääritelmän, mutta toisaalta aina huomioiden se seikka, ettei pitäisi mennä liian pitkälle yksityiskohtiin, koska muuten rikomme meille tärkeitä muita arvoja. Niin. Sitten sen verran eettistä säännöstä. Mutta sitten tämä ensimmäinen kysymys, luottamusasia. Vaikea ehdottaa mitään hyviä käytänteitä. Hyviä käytänteitä mielenkiintoisia löytyy. Muun muassa Norjasta puhuttaessa Alankomaista löytyy sellaisia. Ne ovat luettavissa tutkimuksesta, tutkimuksestamme mutta aika lailla heikolla jäillä liikutaan, jos suosituksia halutaan tehdä. Ja se liittyy juuri tähän luottamuskysymykseen. Tällä hetkellä tilanne on se, että ne unionin maat, joissa korruptio rehottaa, niin sieltä löytyy myöskin epäluottamusta poliittiseen järjestelmään – mutta sieltä löytyy kuitenkin yksityiskohtaisimmat säännöt, esimerkiksi Bulgaria. Eturistiriitajärjestelmä on loistava paperilla. Toisaalta taas näistä maista löytyy kyllä korruptiota vaikka kuinka paljon. Sitten viittasitte Pohjoismaihin. Niistä ei, niissä ei voida korruptiosta juurikaan puhua. En puhu eturistiriita tilanteesta, koska niistä emme, kuten sanottu, emme tiedä mitään. Luottamus on vakaalla pohjalla ja sääntelyä ei juuri nimeksikään. Kun menee Pohjoismaihin, niin on, voidaan huomata juuri luottamuksen vahvuus. Ja turistiriitapolitiikka on epäluottamuspolitiikkaa. Sanomani osoittaa, että eturistiriidassa pitää ottaa aina huomioida paikalliset olosuhteet. Ja palaten siihen, mitä jo alkuun totesin, niin tarkkana pitää olla, jos haluaa jotain hyviä käytettä ehdottaa sillä eri tapoja löytyy siihen, miten voidaan tarttua eturistiriita- ja korruptiokysymyksiin. Kaikki on kulttuurisidonaista. Sitten seuraavaan kysymykseen ihan lyhyesti. Korruption ja epäeettisen toiminnan asiantuntijat aina lähtevät epäetistä käytäntöä selittäessään sanoen, että nämä ovat henkilökohtaisia yksilöiden päätöksiä. Jos olet pahis, niin olet pahis. Jos haluat toimia epäeettisesti, niin sitten niin teet. On olemassa järjestötoimintaan liittyvää, johtajuuteen liittyvää tai kulttuuriin liittyvää, liittyviä syitä. on osoitettu, että pehmeä lainsäädäntö on tehokasta. Minä kannatan eettistä koodeksia, mutta ne eivät toimi niiden osalta, jotka haluavat toimia tarkoituksellisesti epäeettisesti. Ne toimivat ehkä niiden osalta, joiden mielestä tällaiset suuntaviivat ovat hyviä toimintakulttuurin muovaajia, mutta ne, jotka ehdoin tahdoin rikkoivat, rikkovat eettisiä koodeksia vastaan, niin niihin nämä eivät pure laisinkaan. Ehkä olin liian kriittinen sen suhteen, miten tehokkaat tällaiset lainsäädäntövälineet ja koodiksit ole, ovat. En ole niin kriittinen. Meidän täytyy aina tapauskohtaisesti, maakohtaisesti, alakohtaisesti katsoa asiaa, ja siksipä tämä onkin niin kinkkinen kysymys. En ikinä menisi väittämään, että lainsäädäntö, kova lainsäädäntö, sanktiot ja niin poispäin eivät johtaisi tuloksiin. Ei todellakaan, kyllä niitäkin kaivataan, mutta toisaalta kaipaamme pehmeää lainsäädäntöä. Emme ainoastaan pehmeitä ja kovia lainsäädäntövälineitä, vaan aivan uusiakin innovatiivisia psykologisia välineitä – muun muassa psykologialla on keskeinen rooli. Puheenjohtajat eivät halua keskustella eturistiriitaa asioista, ei siksi, etteivät pidä siitä, vaan eivät pidä sitä tärkeänä, ehkä pitävät tärkeänä, mutta psykologisesta suista aliarvioivat ilmiön merkitystä. Eli lainsäädännöllä ei tähän voida puuttua, eikä tuo käytännössääntöjen kautta, joten me tarvitsemme tällaisia tilanteita varten uusia innovatiivisia välineitä. Uh, Lyhyesti uh, nämä ongelmat, jotka liittyvät rajattuun toimivaltaan Euroopan unionin tasolla, luonnollisesti tämä on hankala uh, juttu Euroopan unionin monitasoisen hallinnon järjestelmässä. Tästä me juuri tämän vuoksi puhumme. Nämä ovat jaetun toimivallan asioita ja niiden toimeenpano jää usein jäsenmaille. Ja kuten tässä osoitettiin, nyt pallo onkin jo jäsenmailla, politiikka tai tämä puitteisto, joka on luotu Euroopan unionin tasolla, on riittävä ja sopiva, mutta ongelmat liittyvät siihen, minkälaisia eroja on olemassa valtavia eroja, on olemassa toimeenpanossa. Ja tämä tekee asiasta hankalaa. Jos meillä olisi yksi kansallisvaltio, niin tällaista tilannetta ei syntyisi. Meillä on erilaisia lähestymistapoja yksittäiseen ja hallinnon tasoon niin sanottuna. Meillä on kapasiteetin rakennusta, koulutusta, me autamme ymmärtämään tätä rakennetta, autamme setvimään näitä monimutkaisia kysymyksiä, jotka eivät aina ole tuttuja, mutta meillä pitäisi olla myöskin sanktiomekanismi olemassa. Ja uskoakseni on olemassa sopimus siitä, että tukea vastaanottavat maat ovat vastuun velkaa yhteisölle, jolta tätä tukea saavat. Me niin kauan kuin ymmärretään, ymmärretään että Euroopan unioni on oikeudellinen yhteisö, meillä täytyy olla jaettu ymmärrys myöskin sanktioiden oikeellisuudessa. Tämä on tietyllä tavalla viimeinen etappi. Me tarvitsemme minimistandardit, joita pitää toimeenpanna, joita tulee toimeenpanna. Ja tämän jälkeen voimme edetä kohti avoimuuskulttuuria ja vastuullisuuskulttuuria. Siksi oli hyvin vaikea myöskin teille vastata. Ensinnäkin, kuinka me voisimme inspiroida luottamusta, saada ihmiset luottamaan poliittiseen järjestelmään ja hallintoon. Uskoakseni tämä liittyy siihen, että kansalaiset heidän täytyy ymmärtää, että vallassa olevien täytyy olla vastuullisia. Niin kauan kun todetaan, että no vallassa olevat tekevät joka tapauksessa mitä lystävät, niin minäkin teen niin, mitään ei saada parannettua järjestelmän tasolla. Tämä pitää olla vuoropuhelun kaltainen prosessi. Ja ehkäpä annan kollegalle puheenvuoron. Mm. My colleague thought uh, very important things, so... Kollegani jo sanoi tärkeitä asioita. Ehkä lisään pari kommenttia Puolan näkökulmasta, koska minä vastasin tästä Puolan osiosta tutkimuksessa. Olen Kristofin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että eturistiriidat liittyvät lähinnä päivittäisiin kysymyksiin, eivät ole mitään abstrakteja ongelmia. julkishallinnossa edelläkään ei tiedetä riittävästi eturistiriitojen seuraamuksista. Meillä on monia sääntöjä, jotka liittyvät eturistiriitoihin. Meillä on kansallista lainsäädäntöä liittyen eturistiriitoihin, kun ajatellaan virkamiehiä tai julkisia hankintoja, hallinnollisia menettelyitä – Meillä on siis paljon kansallista sääntelyä ja myöskin itsesääntelyä. On kunkin viranomaisen tasolla siellä on eettisiä sääntöjä. Ja muita sisäisiä sääntöjä. Mutta tämä muistaakseni vuotta 2014 tämä tutkimus, ja se osoitti, että vieläkään ei riittävästi tiedetä, mikä eturistiriita varsinaisesti on ja millä tavalla näitä ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Näiden sääntöjen avulla yritetään vaikuttaa erinäisiin toimijaryhmiin, lähinnä virkamiehiin, mutta sitten on erillisiä sääntöjä jotka koskevat julkisia, julkisen tahon toimijoita. Mutta asiassa tarvitaan siis lisäkoulutusta, varsinkin kun kyse on henkilöistä, jotka hallinnoivat EU-varoja ja jotka eivät ole virkamiehiä. Siis osapuolet, henkilöt, jotka ovat mahdollisia väärinkäytösten paljastajia – Ja on tärkeää. Esimerkiksi viime kuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jolla suojellaan väärinkäytösten paljastajia. Eli tätä halusin korostaa. Ja tarvittaisiin lisäkoulutusta asiantuntijoille, edunsaajille, jotka eivät ole julkishallinnossa. Mutta joille nämä eturisti riitaongelmat ovat myöskin tärkeitä. Eturistiriidoista pitäisi keskustella kattavasti Euroopan tasolla. Tiedän, että tutkimuksessa keskityttiin näihin valvontakomiteoihin, mutta meidän täytyy myöskin tarkastella korruption vastaista politiikkaa yleisesti, miten se toimii Euroopassa. Ja sitten tämä politiikka, joka liittyy väärinkäytösten paljastajiin, on myöskin tärkeää tässä mielessä. Vielen Dank. Auf der Paljon kiitoksia. Kollega Wogan on pyytänyt puheenvuoroa. Olkapas hyvä. Thank you, Chair. Can I thank everybody? Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset tästä esityksestä. Ei nyt välttämättä kysymyksiä tässä vaiheessa. Niin sanottiin, että on tärkeää rohkaista mahdollisimman monia aloja osallistumaan rakennerahastojen hyödyntämiseen. On tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus hyödyntää niitä. Minä tulen Veitsilistä ja meidän täytyy varmistaa, että kaikki ovat hankkeessa mukana ja seurantaakin täytyy rohkaista, mutta sen verran voin sanoa, että kyllä sääntöjä ja määräyksiä löytyy riittämiin ja monet osallistuvat näiden komiteoiden toimintaan – koulutuksen jälkeen ja siellä heille kerrotaan, mitkä ovat vallitsevat eturistiriitasäännöt. Nyt heräkin kysymys, että liittyykö tämä vain seurantaan eturistiriita tilanteesta puhuttaessa. Kuultuani Kristofin ja Tomasin kommentteja oikeastaan viittasitte muun maassa komiteoiden puheenjohtajan rooliin. Kuten itsekin että tämä on ongelmallista, sillä nämä puheenjohtajat ovat yksilöitä. Kokemusta on eri verran. Henkilönä ovat erilaisia. Jotkut ovat ehkä rohkeampia ohjaamaan tiukemmin eturistiriitatilanteissa. Sitten taas toisesta päästä löytyy taas Tomasin mainitsema lisävalvonta, eli yksityiskohtaisempi seuranta ja ettei virkamiehet vastaa tästä työstä. Sellaista rakenne rahastopuolella ei taava, kaivata. Silloin kun puhutaan edun saajista, niin he sanovat, että me tarvitsemme enemmän yksinkertaistettua toimintaa eikä lisää seurata. Eli meidän täytyy löytää aina se tasapainotila yhtäältä varmistaen, että rahoja käytetään oikein hyväksi ja että sääntöjä, eturistiriitasääntöjäkin noudatetaan, mutta toisaalta vaalien edunsaajien elämän helpottamista. Eli keskitie on löydettävä ja mielestäni kyse on aina riski perusteisesta lähestymistavasta myöskin tilanteessa. Jos puhumme organisaatiosta, joka on maineikas seurannan osalta ja eturistiriitapolitiikan soveltamisen osalta, niin silloin niihin ei tarvitse kiinnittää juurikaan huomiota. Mutta jos on olemassa viranomaistahoja tai järjestöjä, jotka ovat olleet ongelmallisia tai joiden suhteen ei ole ihan varmoja, niin silloin heihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Eli kyse on tasapainotilan löytämisestä. Eli kultainen keskitie voisi olla se vastaukseni. Niin, minäkin vielä pyysin puheenvuoroa. Yksi tapaus, kunnan valtuutettu oli mukana tällaisessa komiteassa ja avasi nämä tarjoukset suljetusta kuoresta ja jäsenenä hän havaitsi, että oma yritys oli mukana tarjouskilpailussa. Ja tämä hänen oma firmansa, niin sitten ei olla ihan varmoja, väitettiin, että kyseinen henkilö olisi lähtenyt tilasta, mutta tämä johti Olaf-tutkimuksiin tilanteeseen vedoten. Ja kyseinen mieshenkilö menetti työnsä lisäksi myöskin asuinpaikkansa. Hän joutui muuttamaan muualle, koska paikkakunnalla reagoitiin sillä tavalla hänen käytöksensä, että hän ei siellä voinut enää elää hän kääntyi minun puoleen ja kertoi tästä, eli minä tiedän vain hänen tarinansa. Joten me tarvitsisimme jotain konkreettisia ehdotuksia. Tämä tutkimus on mielenkiintoinen, mutta nyt herää kysymys, että mitä rakennerahastoasetukseen on kirjattava, jotta se paikan päällä toimii eikä aiheuta ongelmia, josko siihen vielä voisitte vastata. Kyse ei ole vain sääntöjen määrästä, vaan selkeydestä ja sääntöjen täytäntöön panosta. Olemme varmaan asiasta samaa mieltä. Jotkut jäsenvaltiot eivät toimi eturistiriittisuhteen kovinkaan johdonmukaisesti, niin kuin Martina totesi, jos taloudellisia intressejä on olemassa, yrityksiä on olemassa jossain. Me tiedämme, että hallitusten edustajat ovat ikään kuin osa-aikaisia hallituksen edustajia. Loppuajan he toimivat yritysmaailmassa. Sehän saattaa johtaa vaikka mihin, niin mielessäni on eräs eteläinen Euroopan valtio. Sitten tämä Espanjan esimerkki, mielenkiintoinen. Epäsäännönmukaisuuksia Espanjasta löytyy vaikka kuinka paljon. En halua tässä linkittää näitä asioita, mutta ilmeistä minun mielestäni. Mitäkäs voisitte ehdottaa meille? Last, um... Sorry, kollega Zeller, bitte. Anteeksi, että keskeytän, mutta ensin kollega Zeller. Verwaltungspraxis. Niin, jos ajatellaan aikaisempaa työelämää, niin Saksasta, meillä on siellä selkeä laki, ja jos tämä mies toimi näin, niin sitten hän ei tehnyt tietoisesti virhettä. Hän toimi ihan sääntöjen mukaisesti. Hänet olisi pitänyt sulkea menet käsittelyn ulkopuolelle. Meillä on tämä hallintolaki, joka on erilainen eri jäsenvaltioissa. Jos olisi samanlainen laki kaikkialla, niin sitten tämä ongelma olisi hoidettu. Eipä sellaista löydy EU-tasoltakaan. No me taistelemme kyllä sen puolesta, mutta komissio haroo vastaan. Olkapa hyvä. Joo, <clears throat> arvoisa puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, että varmaan pitäisi luoda jonkunlainen eurooppalainen minimilainsäädäntö tähänkin, tai ainakin suositukset, koska tuntuu siltä, että eri maissa nämä menevät hyvin erillä tavalla nämä, nämä jäävyydet. Ja tämä on toisaalta yksi sellainen asia, että kun me taistellaan sitten myöskin korruptiota vastaan, niin pitäisi, pitäisi olla selkeää, että, että meillä esimerkiksi kansallisesti on käyty sitä keskustelua, että jos jossakin tämmöisessä päätöksentekoasemassa oleva henkilö on, niin missä se rajaus sitten kulkee, että esimerkiksi voiko hänen sukulaistensa firmat hakea jotakin rahoitusta, onko raja serkussa vai pikkuserkussa vai se on selvää, että hänen lapsensa eivät voi osallistua, että hänen ex-puolisonsa ei voi osallistua siihen, niihin hakuihin ja näin edespäin. Ja tässä olisi varmaan hyvä, hyvä tehdä tämän tyyppinen selkeä selkeä suositus, joka näyttää, että joissakin maissa on mahdollista jopa perheenjäsenien olla, olla sitten mukana. Mutta tä, tässä olisi ehkä hyvä unionin sisällä, jos saataisiin joku suositus. Kollega Zeller. Ei tässä ole kysymys vain perheestä. Tässä puhutaan näistä komiteoissa kun ajatellaan tätä vaikka rakennerahastojen täytäntöönpanoa, niin mitä teen, jos tulee tällainen tarjous ja sitten täytyy noudattaa eurooppalaisia sääntöjä, jotka koskevat koko Eurooppaa. Nämä rajat ovat niin alhaiset nyt, että hyvin nopeasti esimerkiksi rakennushankkeessa tai muissa aluetasolla nämä rajat ylittyvät silloin, kun kyse on Euroopan laajuisesta tarjouskilpailusta. Se on ongelma monissa kunnissa. Mutta sitten taas osavaltion viranomainen sanoi, että me haluamme tietysti edistää paikallista taloutta ja näissä julkisissa kilpailuissa nimenomaan paikalliset yritykset pystyvät sitten toimimaan, mutta tämä on sitten ongelma. Eli yhtäältä on näitä sääntöjä Euroopan tasolla ja toisaalta sitten poliittisia vaatimuksia aluetasolla. Ja viime kädessä No usein nämä paikalliset tahot sitten ovat tiettyjen henkilöiden johdossa ja heillä on tietysti intressejä edistää paikallista taloutta. Tämä on tällainen klassinen konfliktitapaus, jollaisia syntyy ja sitten täytyy yrittää näissä tarjouskilpailuissa sitten yrittää löytää järkevä ratkaisu. Sitten vielä aluepääosaston edustajalle Sella Franka komissiosta. Olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sana omalta osaltani. Aivan aluksi eh, regiopääosaston puolesta haluaisin sanoa, että tämä tutkimus on hyvin tervetullut. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Me tulemme tarvitsemaan vielä lisää aikaa ja ottamaan ajan tämän ähm, tutkimuksen tarkasteluun. Tulemme tarkastelemaan sen antamia suosituksia ja sitä, mihin suuntaan tämä tutkimus äh, viittää, kuinka voimme käytäntöjämme muuttaa teidän äh, tutkimuksenne pohjalta. Haluaisin myöskin sanoa, että en ole enkä halua olla puolustuskannalla tänään. Äh, minun tulkintani on se, että tämä tutkimus ei ole kritiikkiä olemassa olevaa lainsäädäntöä, sääntöjä tai säädöstöjä kohtaan. Melkeinpä päinvastoin tässä todetaan, että sääntöjä on jo kylliksi, lainsäädäntöäkin on kylliksi. Ja kyseessä on se, että kun tämä käsite eturistiriita on niin monimutkainen ja monitahoinen, meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voimme valvoa tapahtuvaa ja kuinka voimme varmistaa sen, että jäsenmaat valvovat sitä, mitä niissä tapahtuu ja kuinka voimme tunnistaa sen, kuinka erilaisia todellisuudet ovat eri alueilla ja kuinka voisimme auttaa siinä, että saamme kaikkein parhaat mahdolliset käytäntö, käytännöt käyttöön näissä asioissa. En nyt tee mitään listoja tässä jo valiokunnan jäsenet ja tutkimuksen suorittaneet edustajat puhuivat tarkemmin yksityiskohdista. Mitä tulee ennaltaehkäisyyn ja petosten ehkäistyyn rakennerahastoissa? Sen sijaan minä haluaisin keskittyä tässä muutamaan kysymykseen erityisesti valvontakomiteoiden eturistiriitatilanteet. Tämähän on uusi tilanne. Me olemme tehneet hyvin paljon töitä ja keskustelleet melko paljon näissä komiteoissa petosten vastaisista menettelyistä, petosten torjunnasta, julkisissa hankinnoissa, Euroopan unionin rakennerahastojen käytössä ja yleisesti näiden rahastojen hallinnassa, mutta emme ole näihin valvontaan komiteoihin keskittyneet. Henkilökohtaisesti minä olen ollut tässä niin kutsutussa maantieteellisessä ulottuvuudessa mukana. Olen tehnyt jäsenmaiden toimeenpanon vaiheessa yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Minä pyrin varmistamaan sen, että kaikki sujuu parhain päin. Me haluamme, että ohjelmat suunnitellaan niin, että niitä voidaan toimeenpanna ei vain keskitetysti, vaan että kaikki sidosryhmät myöskin ymmärtävät ne. Eli myöskin sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kumppanit ja kansallisjärjestöt. Tämä on ollut melkoisen vaikeaa. Tietyissä tilanteissa on vaikea varmistaa se, että valvontakomiteat todellakin ovat foorumi, joka on avoin, läpinäkyvä, jossa käydään avointa keskustelua siitä, mistä näissä ohjelmissa on kyse ja mitä toimeenpannaan. Ja samanaikaisesti meidän täytyy esittää eturistiriitakysymys, sillä tehän tiedätte, että valvontakomiteassa on näitä kumppaneita, mitä enemmän heitä on, sitä enemmän täytyy tarkastella mahdollisia eturistiriitatilanteita heidän osaltaan tässä yhteydessä erityisesti kiinnittäisin regiopääosastolla tiettyihin suosituksiin huomiota. Ensinnäkin se, mitä sanoitte universaaleista parhaista käytänteistä, sellaisia ei ole. Ei voida vain ottaa jotakin, mikä toimii yhdellä alueella hyvin ja siirtää se suoraan toiselle alueelle. Tämä on työmme vaikeus ja kauneus. Joka kerta kun meillä on ongelma, meidän täytyy lähteä liikkeelle jostakin mutta määritellä sitten, mikä on kyseisen alueen paras ratkaisu. Tässä meillä on erilaisia välineitä, saman tason kumppaneiden välineitä. Me tuomme yhteen ähm, yhdessä toimivat tahot ja ne voivat pyrkiä ratkaisemaan ongelmat. Tämä on jotakin, mitä voitaisiin käyttää myöskin äh, Ähm, valvontakomiteoiden osalta eturistiriitoja ehkäistäessä. Te mainitsitte myöskin toisekseen sen, kuinka tärkeää on tuoda uudelleen ja uudelleen esiin tietoisuutta eturistiriidoista. Kyseessä ei ole jotakin, mitä opitaan koulussa tai yliopistolla ja sitten muistetaan. Kyseessä on tietoisuuden syventäminen. Meillä on paljon koulutusvälineitä, joita voimme käyttää. Me rohkaisemme jäsenmaita ja alueita käyttämään tätä jatkuvaa tietoisuuden kasvattamista mahdollisuutta näissä kysymyksissä. Ja haluaisin myöskin tuoda esiin tutkimuksen, joka hiljattain käynnistettiin. Te mainitsitte sen omassakin kertomuksessanne Euroopan rakenneinvestoinneissa, rakennerahastoissa korruption torjunta on tämän tutkimuksen aiheena. Me tarkastelemme myöskin eturistiriitoja, erityisesti erästä asiasta, jota te korostitte miten sitä, kuinka tehokkaita ovat petosten vastaiset menettelyt, joita toteutetaan, ja seurataanko niitä tehokkaasti, niin että me emme vain toteuttaisi tutkimuksia ja toteaisi, että menettelyjä ja sääntöjä on kylliksi, kuinka selvästi näitä sääntöjen toteutumisia ja menettelyjä valvotaan. Ja sitten valvontaa tapahtuu, meidän täytyy katsoa, mikä tulos on kuinka kaikki tämä toimii. Uskoakseni tässä olikin pähkinäkuoressa se, mitä minä halusin sanoa. Paljon kiitoksia, että otitte ai- meidät vastaan. Tarkastelemme kaikkia näitä kysymyksiä syvällisesti ja jos tämä on hyödyksi puheenjohtajan mielestä, ne niin voisimme palata valiokuntaan keskustelemaan vielä siitä, minkälaisia käytännönläheisiä johtopäätöksiä me vedämme tästä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Me seuraamme takuulla asiaan käsittelyä. Aika on kortilla, joten jatketaanpa englannin kieltä käyttäen. Genau. Darf ich fragen, bitte? Niin, olkapa hyvä. Thank you, Chair. Um, I am Juni from Olaf. Olen Olafista